Allora, possiamo iniziare? No niin, voisimmeko aloittaa valiokunnan kokouksen? Ensinnäkin kerron valiokunnalle koordinaattoreiden suosituksista, joka kokous pidettiin eilen illalla. Ja toivottavasti nämä suositukset nyt hyväksytään valiokunnassa ongelmitta. Ensinnäkin 116 artiklan työjärjestyksen 116 artiklan tarkistaminen. EPP nimittää siihen esittelijän. Ja tähän liittyy myöskin Euroopan neuvoston puheenjohtajalle välitetyt kirjalliset kysymykset. Ja lisäksi mietin, seuraavan mietinnön nimittää sosiodemokraatit. Kolmas kohta, 50 artiklan tulkintakysymys. Voidaan täysistunnossa esittää tähän tarkistuksia ja sitten puheenjohtajalle, puhemiehelle voidaan välittää tästä kirje. Sitten neuvoston ja parlamentin välinen toimielinten sopimus liittyen Lissabonin sopimukseen tai joihinkin sen kohtiin. AFKO pyytää tähän tiettyjä lisäyksiä. 24.–25. maaliskuuta AFKosta lähtee kuusi jäsentä, kaksi Aldesta, kaksi SEDstä, kaksi EPPstä vierailulle Puolaan ja Tarkovski toimii tässä valtuuskunnan johtajana. Hän kertoo myöhemmin hieman yksityiskohtaisemmin tuosta matkasta. Sitten haluamme laatia omaloite mietinnön jäsenvaltioiden toiminnasta ja tämä liittyy myöskin työjärjestyksen eh, artiklojen tulkintaan. Teemme siis valiokuntaloitteisen mietinnön. AFKO haluaa myöskin tietoa siitä, miten Unkarin perustuslain uudistaminen edistyy. Ja sitten täytyy myös eh, katsoa sähköistä äänestystä ja lisäksi käsittelimme erästä vetoomusta Hefnerin pyynnöstä. Vetomusvaliokunnalle välitetään tieto vetoomuksesta 04179 16 kohta miten voidaan äh, luoda tai perustaa puolueita jäsenvaltioissa, tietyt kriteerit, se, miten kansalaiset voivat osallistua. Siis tämä vetoomus koskee juuri sitä, ketkä voivat osallistua näihin Euroopan parlamentin vaaleihin. Se on tuosta vetoomuksesta 0885 2010. Ja Mendes pyysi myöskin koordinaattoreita järjestämään ylimääräisen kokouksen 22. Maalis- maaliskuuta Brysselissä, jotta voitaisiin vielä kerran valiokunnassa käsitellä erästä artiklaa Jos tästä nyt ei mitään kummempaa ole, niin katson, että nämä on hyvä. Mentiin sen viikon. Niin, jos ajatellaan tätä ehdotusta, jonka teitte, niin tässä on tarkoituksena on pystyä kuuntelemaan herroja blogia Gualtieri ennen täysistuntoa, joka pidetään seuraavana päivänä heidän pitäisi kertoa meille, minkälainen tulos on saatu niistä neuvotteluista, joita he ovat käyneet meidän mandaatillamme sen jälkeen, kun FK-valikunnassa maanantaina äänestettiin, on parempi valmistella äänestystä täysistunnossa, jos tiedämme, mikä tulos on ollut, ja näin pystymme kertomaan siitä muille poliittisille ryhmille. Kaikkien tiedämme, että Brysselissä ryhmien kokouksiin on vähän aikaa. Siellä ei käymään keskusteluja ja sen takia täysistuntoäänestyksen valmistelu onnistuu paremmin, jos tämän valiokunnan jäsenet voivat kertoa poliittisille ryhmille ne asiat, mitä Gualtieri meille kertovat. Toivon, että valiokunta voisi tämän ehdotuksen hyväksyä. Eh, io non nulla contro la proposta del minä en vastusta Mendes de ehdotusta, mutta annan puheenjohtajan tehdä tästä päätöksen. Me olemme tämän puolesta. Tässähän täytyy tietysti valiokunnalta kysyä, että onko joku vastaan vai ei. Mutta 22. maaliskuuta eh, iltapäivällä käsittelemme ja kuuntelemme näitä viimeisiä mielipiteitä vielä silloin. No niin, sitten voimme palata esityslistallemme. Ja ensinnäkin eh, Daffin mietintö, ehdotus edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin ja niin edelleen, säädöksen muuttaminen. Morning. Puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Kiitän siitä, että, että tarkistuksia on tullut niin runsaasti tähän päätösausumaan koskien sopimusmuutoksia. Kuten tiedämme, tämä on hyvin kokonais- ja mutkikas rakenne, siksi meidän täytyy olla hyvin huolellisia ja johdonmukaisia kaikissa kolmessa välineissä. sekä sopimuksen että säädöksen osalta. Ensinnäkin mainitsisin neljä tarkistusta, jotka minä olen esittänyt. Ensimmäinen on tarkistus 25, joka muistuttaa meitä siitä tosiseikasta, että tämä on muodollinen lainsäädäntöaloite parlamentin puolelta ja siksi se kuuluu pöytäkirjan piiriin, kansallisten parlamenttien pöytäkirjan piiriin. Meidän täytyy viitata tähän täysistunnon päätöksen pohjalta. Meidän täytyy osoittaa tämä myös kansalliselle parlamentille läheisperiaatteen pohjalta tehtäviä tarkistuksia varten. Toisekseen Tarkistus 81. Minä vetoan komissioon, että se tekisi ehdotuksensa asetukseksi, jolla voidaan vahvistaa Eurostatia, jotta kansalliset tiedot saadaan vertailukelpoisiksi erityisesti väestömäärää silmällä pitää kolmanneksi 112 jossa ehdotan muutosta Lamassuuri ja Severinin kaavaan, jossa on kysymys suhteellisuudesta. Ja katson, että meidän pitää täydentää tätä siten, että josko vai eikö matemaattinen kaava olekaan sitten loppupeleissä hyväksyttävissä. Se varmasti helpottaisi meidän puolustustamme tuomioistuimissa, jos meitä, jos esiintyy väitteet, että me olisimme rikkoneet suhteellisuusperiaatetta, ja tämä kaava täytyy ö, saattaa säädöksen asuun niiltä pohjalta kuin olen esittänyt. Ja lopuksi tarkistus 136. Siinä olen esittänyt nämä Cambridgein kompromissikaavan Muutama kommentti näistä keskeisistä tarkistuksista, joita kollegat ovat esittäneet. Semminkin kun saksan kielen taitoni ei ole välttämättä täydellinen, en, en ole emme ole saaneet kaikista tarkistuksista ja käännöksistä tarkistuksia ennen kuin vasta ensi viikolla, joka on onneton juttu, mutta sillähän nyt ei voi mitään. ja näistä tarkistuksista, jotka olen uskoakseni pystynyt ymmärtämään, voin todeta seuraavaa. Herra Schöpfling palaa direktiiviin 93.109 ja aivan oikein hän painottaa sitä, miten tärkeää tätä on täsmentää, koska mutta parlamentti on ottanut tähän kantaan aikaisemmin. Me voimme tietenkin muuttaa lausuntomme tai kantaamme, mutta meidän täytyy olla selvillä linjoilla siitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Epäilenkin, että komissaari Cheskovic myöhemmin tulee tänään puhumaan tästä asiasta. Me pyydämme uutta esitystä komission ehdotuksiin Herra Schöfling urheasti ehdottaa sitä, että, että saisimme Euroopan tasolle tällaisen valitsijaroolin lykkyä tykö vain tässä ponnistelussa. Herra Galtieri ehdottaa, että me muuttaisimme sopimusta, jossa sanottaisiin, että, että Euro, Eurooppa neuvoston täytyisi sopia siitä, että, että muutokset menettelyihin tehtäisiin yksimielisyyden pohjalta toisin kuin mitä tällä hetkellä sanotaan, että, että se perustuisi yksimielisyyteen. Lykkyätykö tännekin vain? Voisin sanoa, että, että jos näin toimimme, niin se siitä täytyisi ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa asiasta järjestettäisiin kansanäänestys. Onnea vain Briteille. Tarkistus 70, 70 ja 71 EPPltä ja e PCltä. Niissä pyritään muuttamaan vaalijärjestelmän monikansallinen lista. Siis sen sijaan, että valitsijoilla olisi mahdollisuus valita ehdokas tältä listalta, niin ainoa mahdollisuus olisikin vain valita ryhmä jonka poliittiset ryhmät ovat rakentaneet. Minä vastustan tätä ja täytyy olla rehellinen tässä ja minusta tämä vähentäisi uudistuksen vaikutuksia. Se poistaisi kansalaisilta mahdollisuuden oman harkintaan. Meidän pitää kannustaa monikansallista äänestysproseduuria valinta ja kansallisuuksien välillä tulee olemaan yksi tekijä, joka voisi rohkaista kansalaisia tulemaan vaaliurnille. monikansallisten listojen osalta. Jos me hyväksymme EPP, niin EPCn ehdotuksen se ei olisi suinkaan kannustava tässä suhteessa ja se antaisi liikaa valtaa Euroopan poliittisten puolueiden käsiin. En nyt suinkaan halua estää näiden poliittisten puolueiden kasvua, niin kuin tiedätte, mutta se antoisi täysi, täyden vallan niille vaatia ö, suljettuja ehdokaslistoja. Ja se tuntuu minusta harmillisilta askeleilta taaksepäin. Vihreät. Vihreistä herra Höfner. Hänhän ei ole täällä tänään. Hän kaiketi ehdottaa 25 meppiä nykyisestä 751 mepistä. Minusta tämä on poliittisesti mahdotonta. Eihän sillä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia, jos me haluamme sitten kerätä tällaisten 25 hengen kerman nykyisistä 751. Rova Bellier haluaa painaa päälle, että 25 saataisiin 27. Ymmärrän kyllä hänen perustelunsa, mutta täytyy sanoa, että se, se aiheuttaisi sekaannusta. Ja se antaisi ymmärtää, että, että kukin valtio voisi saada yhden ylimääräisen edustajansa eh, Euroopan parlamenttiin näitä tältä kans, monikansalliselta pohjalta, ja tämähän ei ole asian laita. Britti, kollegani Skotlannin eh, kansallispuolueesta pyrkivät saamaan alueellisia vaalipiirejä jäsenvaltioihin. Ja tämä, tämä saa tukea myös edeltä suomalaisilta ja pohjoismaalaisilta jäseniltä, jotka haluaisivat itsenäisiä alueita, kuten Ahvenanmaa, jotka saisivat suoran edustuksen Euroopan parlamenttiin. En oikein usko, että, että se olisi mahdollista näissä yhtenäisissä vaalimenettelyissä. Ja täytyy sanoa, että se kuuluu esimerkiksi Suomen valtion vastuuseen järjestää omat kotimaiset linjauksensa suhteessa itsenäisiin tai autonomisiin alueisiin. ECR-ryhmänä Oslikan ei ole täällä. Ja se haluaisi poistaa monikansalliset listat. Me tiedämme, että tämä on ryhmän kanta, että Guerrero ja Quartieri ehdottavat niin rakenteellisia kuin oleellisiakin muutoksia minun, e, minun ehdottamaani muutoksiin pöytäkirjaan eri oikeuksista muistuttaisin siitä, että tämä täytyy tehdä primäärilain tasolla, primäärioikeuden tasolla. Ja se ei välttämättä sisällä tällaisia yksityiskohtia. Sekundaarioikeus ei anna mahdollisuuksia tehdä muutoksia meppien immuniteettiin monikansallisella tasolla, mutta me voimme tietenkin keskustella tästä. Herra Gualtieri ja monet muutkin italialaiset kollegat ovat ehdottaneet, että rauhallisista rikoksista syytetyt, että heitä ei saisi valita. Tällainen kansallinen lähestymistapa on eri maissa erilainen – mutta kiinnostava ehdotus sinänsä. Se saattaisi vaikuttaa tähänkin taloon, mutta me voimme keskustella asiasta. Mitä nyt sitten tulee matemaattiseen kaavaan? Haluaisin, että pidämme kiinni siinä päätöksen periaatteesta, josta me olemme yrittäneet sopia – matemaattisen kaavan osalta, joka on selkeä, läpinäkyvä ja perustuslaillinen ja juridisesti vedenpitävä suhteessa mahdollisiin oikeusjuttuihin ja kaikkien niiden osalta, jotka haluavat pysäyttää tämän yrityksen yrittää löytää matemaattista kaavaa. Teidän täytyy kysyä itseltänne, mitä te oikein aiotte tehdä puolustaaksenne parlamenttia suhteessa näihin syytöksiin, joita on esitetty, niin kuin tiedätte, eikä vähiten Saksan perustuslakituomioistuimessa, jonka mukaan sopimusta olisi rikottu Minusta tämä Cambridgein kompromissi kaava on se, jota, olemme, jota on esitetty. Ja siinä lähdetään se vastaa niihin rajoituksiin, joita sopimus asettaa meille suhteessa kattoon, kynnykseen ja kokoon. Ja siinä kunnioitetaan alenevan suhteellisuuden periaatetta. joka on meidän kunnianhimoisten tavoitteidemme mukainen. Järjestelmä, josta sovimme, sen täytyy olla selkeä, kestävä koko vaalikauden ajan ja myös puolueeton poliittisella tasolla. Painottaisinkin tätä viimeistä kohtaa. On tietenkin mahdollista palata siihen poliittiseen taisteluun, joka meillä on ollut aikaisemmin, mutta meidän täytyy selvittää poliittisen kamppailun puolueettomuus. poliittisista preferensseistä. myös sellainen kaava, joka on funktioltaan mielivaltainen. Ja luulenkin, että loppupeleissä se olisi vähemmän suhteellinen Van Zelandin kaava kuin Cambridgein kompromissi. Ja sitten loppu, lopullinen mietintö Tämä raportti Cambridgeista on saatettu teille jakoon. Ja sitä on syytä huolellisesti tarkastella ja opiskella. Miten me sitten jatkamme? Tietenkin halusin kuulla kollegoiden kommentteja. Ehdotankin, että meillä olisi varjoesittelyiden tapaaminen ensi tiistaina iltapäivällä noin kello 17. Se olisi aika. Se on, ja tulen esittämään siellä kompromisseja tämän Cambridgein kompromissin pohjalta, jotka joka kattaisi useammankin äh, vaalikauden. Ja sitten selvitän siellä kokouksessa, miten tämä voitaisiin tehdä. Minä myös ehdotan aivan erityistä valiokunnan kokousta Strasbourgiin seitsemännen päivän aamuna tai aamupäivällä, jotta voisimme raportoida sitten valiokunnalle ryhmissä käydyistä keskusteluista, joista on käyty sitten Strasbourgin mennessä. Ja Meillä on tarkoitus äänestää 19. päivä huhtikuuta, kuten alun perin on sovittukin. Bene, grazie, onorevole Duff. Kiitos oikein paljon kollega Duff. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä, pyyntöjä, vaikka kymmeneltä meidän kyllä pitäisi aloittaa Kianna Kaun mietinnöstä äänestäminen. Eli jokainen saa korkeintaan kolme minuuttia puheaikaa. Ensinnäkin kollega Schifrin. Thank you, Chair, and thanking my thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Andrew Duffia tästä erinomaisen mielenkiintoisesta mietinnöstä. Täällä on paljon sellaista, mikä meille sopii. Monikansaiset listat. No, Ainoa varamani tähän, no ymmärrän kyllä sen, että meillä voi olla osittain avoimet listat teentä liikaa valtaa puolueiden johtajille, mutta jos nämä ovat puoliksi avoimia nämä listat, niin sitten kansallinen äänestys tulee siihen mukaan. Tätä vaaraa ei voida välttää ja siksi suljettu lista olisi kuitenkin parempi vaikka se on vähän vähemmän demokraattinen. Ja sitten ovatko osittain avoimet listat omiaan saamaan äänestäjät liikkeelle? No enpä ole varma, jos katsotaan kokemuksia kansasta äänestyksestä, niin joskus mm, tämä edesauttaa, joskus ei. Eli minusta suljetut listat olisivat kyllä mm, paremmat huolimatta näistä vasta-argumenteista. Ja sitten nämä rekisterit, joihin Andrew Duff viittasi, jos meillä on monikansaisia listoja, niin pitäisi todellakin harkita sitä, että meillä olisi Euroopan kattava äänestysrekisteri, nykyinen järjestelmä ei toimi erityisen hyvin. Siihen liittyy ongelmia. Tämä olisi todella suuri hanke, mutta en myös pidä sitä välttämättömänä, mutta ehtona, mutta kyllä siitä varmasti hyötyä olisi, jos halutaan varmistaa, että monikansaiset listat hyvin toimivat. Todellinen ongelma meillä tässä on tämän matemaattisen mallin kanssa, jos katsoo nyt tätä mietintöä, joka minulle tänä aamuna toimitettiin, niin keskisuuret maat tässä pärjäävät huonosti. Cambridge-kompromissi voi olla sopiva ja sellainen, johon ei ole juridisia vastaväitteitä ja matemaattisesti hyvä, mutta jos katsotaan minkälaisia poliittisia seurauksia siitä on keskisuurille maille, no niitä ei kyllä voi hyväksyä. Saksa lukunottamatta tässä kyllä suuret maat hyötyvät. Ja tämä on mielestäni hyvä syy siihen, että aloitettaisiin sitten keskisuurissa maissa Euroopan vastaisia kampanjoita. Yleensähän nämä maat hyötyvät EU-jäsenyydestä, eli en nyt todellakaan ajattele, että Unkari valitsijapinnä innostuisi, jos siellä vähenisi edustajamäärä 22-17. Tämä olisi todella suuri menetys, todellista veren vuodatusta. Kyllä minä olen sitä mieltä, että meillä pitää olla sellainen malli, jota ei pystytä juristi lähteä kiistämään. Tämä lopettaisi sitten nämä poliittiset lehmänkaupat, joista aikaisemmin on puhuttu. Mutta jos ajatellaan poliittisia seurauksia, niin emme kuitenkaan voi ehdotusta hyväksyä. Emme missään nimessä. Ja sitten Muutama pikku seikka vielä. Mielestämme viittaukset etnisiin vähemmistöihin pitäisi muuttaa viittauksi vähemmistöihin yleensä. Muilta osin tämä on kyllä erinomainen tämä esitys. Kiitos oikein paljon herra Daffille. Ja siinä kaikki. Niin, valittelen, että joudun rajoittamaan näitä puheaikaa. Mutta nyt sitten kollega Kaltieri. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tähän esitetyt tarkistukset tai niiden määrä kyllä osoittaa, miten tärkeää asiaa DAF on tässä käsitellyt. Tämä ei ole todellakaan mikään ihan banaali mietintö, jonka DAF on laatinut, vaan todella kiinnostava aihe, myöskin monimutkainen. Minä haluaisin kertoa hieman oman ryhmäni esittämistä tarkistuksista tiettyihin kohtiin. Ensinnäkin tämä ylikansallinen lista. Hyvin ristiriitaisesta aiheesta siinä on kyse. En yhtään yritä sitä kieltää. Meillä on useita ongelmia siihen liittyen, mutta myöskin hyviä puolia löytyy. Näin ollen olemme päättäneet tätä avainehdotusta DAFin mietinnössä tukea. Äh, kaikesta huolimatta haluaisimme esittää tarkistuksen, jossa poistetaan viittaukset tiettyyn etusijoihin tähän järjestykseen. Tällä tavalla pyritään välttämään se riski, että jotenkin joudutaan kieltämään kansallinen todellisuus niin, että voitaisiin huomioida se, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Tähän voitaisiin tavallainen kaksinkertainen suosiminen tai etusijajärjestys tuoda sitten tästä matemaattisesta kaavasta. No, ehdotushan vastaa niitä kolmea kriteeriä, jotka DAFin mietinnössä luetellaan. Ja ensinnäkin se kriteeri, että voidaan taata parempi suhteellisuus, nimittäin Euroopan parlamentti todellakin suoraan edustaa Euroopan unionin kansalaisia ja olisi parempi siinä päästä tavallaan neuvoston tai päästään neuvoston edelle. Näin ollen siis matemaattisen kaavan kestävyys ja uskottavuus ovat hyvin tärkeitä asioita. Tämä suhteellinen aleneva suhteellisuus on melko äärimmäinen valinta. Siinä ei niinkään huomioida niitä ääripuolia. Poliittisesti ja teknisesti näin olisi hyvin hankala löytää sellaista enemmistöä, joka, jotta tälle ehdotukselle saataisiin täysi tuki. Näin ollen ehdotamme toisenlaista vaihtoehtoa. Se on hyvin kunnianhimoinen, eh, mutta, ja DAF minua, minulle esitti tähän liittyen toiveita, mutta me ehdotamme sopimusta, jolla siis perustetaan lista. Monethan ovat pyytäneet kansanäänestyksiä ja niin edelleen. Mutta tarkoitus minä, sopimukseen tai sen muotoileen liittyen minä olen sitä mieltä, että parlamentin täytyisi luoda tässä järjestelmä, joka noudattaa perussopimusten periaatteita ennen kaikkea Euroopan parlamentin toiminnan näkökulmasta. Jos nyt ajatellaan Lissabonin sopimusta, siinä sanotaan, että Euroopan parlamentissa edustetaan suoraan kansalaisia ja sitten taas neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Tässä on siis tietynlainen ristiriita, jos ajatellaan perussopimuksen perusperiaatteita. Näiden ollen meidän täytyy yrittää yhdenmukaistaa tätä asiaa perussopimuksen kanssa. Ja jos tämä ylikansallinen lista nyt menee läpi, niin meidän täytyy huomioida nämä mahdolliset ongelmat. Meidän täytyy huomioida se, ettei pelkästään neuvosto voi päättää parlamentin kokoonpanosta, vaan se täytyy, siitä täytyy päättää yhteisesti parlamentin ja neuvoston välillä. Eli näin ollen täytyy siis huomioida se matemaattinen kaava, mutta myös tämä yleinen taistelu tässä parlamentin ja neuvoston välillä. Sitten on tarkistuksia esimerkiksi Hefnerin ehdotus parabolisesta ver, vertauskuvallinen parabolinen järjestelmä. Ja sitten se, millä tavalla nämä paikat jaetaan. Ja sitten joukko tarkistuksia, jotka minä olen esittänyt kollega Kaltieri, nyt pitäisi jo päättää, puhun aivan lyhyesti. Niin tässä tämä tietty ehdotus, jonka minä tein eh, kokoonpanosta liittyen muihin kohtiin. Eh, tässäkin meillä on tiettyjä säännöksiä tai määräyksiä, jotka tulevat suoraan Lissabonin sopimuksesta. Ja kun nyt päätetään siitä, mitkä, milloin seuraavat, mikä on seuraava vaalipäivä niin sen sijaan, että aina käsittelemme vain etuoikeuksia ja eri vapauksia, niin meidän täytyy eh, enemmänkin käsitellä muita asioita ja eh, pyrkiä siihen, että neuvostolle ei anneta niin paljon mahdollisuuksia tehdä näitä päätöksiä esimerkiksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta, kun kuitenkin parlamentti on se, joka edustaa suoraan kansalaisia eh, Duff mainitsi tiettyjä asioita, mutta täällä on myöskin viittauksia. Kaksi artiklaan näistä alueellisista vaalikollegioista. Yksi kaksi kohta. Siinähän sanotaan hyvin tar- selvästi, että on mahdollista – Äh, no minä nyt erähdyin artiklasta, mutta joka tapauksessa on mahdollista perustaa tällaisia alueellisia vaaliliittoja, äh, toisen luonteisia vaaliliittoja. Kukaan ei ehdota nyt, että tämä kohta poistettaisiin, mutta olisi hyvä äh, lisätä myös muihin lainsäädännön kohtiin viittaus tähän jotta ei tulisi ristiriitaa kansallisen suhteellisuuden välillä kanssa. Se, miten paikalliset alueelliset listat tai vaalipiirien laajuiset listat eh, oikeastaan muodostetaan jäsenvaltioissa e, – e, jossakin vaalipiireissä ei välttämättä ylitetä sitä kansallista kynnystä, jotta saisi paikan, ja tähän liittyy ongelmia tätä nyt kukaan ei vielä toistaiseksi ole päättänyt muuttaa. Ei sitä tiedä, jos sitä muutetaan, mutta halusin kertoa hieman näistä seikoista. On tiettyjä rikoksia, jotka liittyvät julkishallintoon, korruptio, julkisten varojen väärinkäyttö tai kavaltaminen ja niin edelleen. jotka, joista voidaan määrätä eurooppalainen pidätysmääräys. Nämä ovat sellaisia kriteerejä, joiden takia kannattaa poistaa nuo tietyt tuomiota koskevat tarkistukset. Well, I will be very brief. No, minä olen kovin sanainen. Hän sanoisin vain, että, että olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä mietintö, jonka Andrew Duff on laatinut, on on hyvä. Hyvä, mutta siinä on erittäin valin, no, valinnan paikkoja, joita ei minusta mielestäni voi hyväksyä. Ensimmäiseksi sanoisin, että ymmärrän kyllä, että voidaan äänestää tällainen en ymmärrä, mitä DAF hajaa sillä, että 27 henkeä Äh, kansallisella listalla olisi riski, koska riskinä olisi tai uhka, että on, on ainoastaan kansallinen lähestymistapa ja tämä etuoikeutettu äänestys perustuu sitten kansalliseen konseptiin silloin, kun äänestetään. Ja yhtäältä niin kuin tässä nyt hylätään 27 ja sitten samalla Ja on todellakin hämmästyttävää yllättävää se, että meillä on täällä tämä kaava. Nyt ensimmäisen kerran, kun tarkistin tämän ajatuksen, että tämä olisi kompromissi, niin se ei, ei kuitenkaan voida puhua kompromissista. Ei tässä ole kukaan tehnyt kompromissia. Täällä on tietenkin joitakin, joitakin matemaattisia kaavoja, jotka joku on valinnut. Mutta minä en ole, me emme ole me emme ole mukana missään kompromississa. Kompromissa ei ole. Kompromissi on sitten vasta syntynyt, kun jos on sopimus jostakin. Se, mitä minä tässä olen kertonut, on se, että minä, minusta oli kiinnostavaa saada tämän tyyppinen selvitys, jotta sitten voitaisiin pyrkiä ratkaisuun, jos mahdollista tai ei, mutta ei tällainen kompromissi. Kompromissia ei ole mistään. Jopa minä torjun tämän kielenkäytönkin. Ja täällä puhutaan puolueettomasta kaavasta. Jokainen, joka on perustunut vaalijärjestelmien, niin voidaan sanoa, että ei ole olemassa mitään puolueetonta kaavaa. Ja tässä halutaan antaa suurille valtioille merkittävämpi asema unionissa – ja tässä pyritään eliminoimaan keskikokoisten valtioiden painoarvo. Ruotsin, Itävallatta, Portugali, Unkari, Tsekin tasavalta ovat selvästikin sellaisessa tilanteessa, että, ei voida, että sitä ei voida hyväksyä tässä tilanteessa. Eli tämä ei ole millään tavalla no, puolueeton, ei ole olemassa mitään puolueettomia kaavoja. Enkä ole samaa mieltä siitä, kun sanoitte, että kun te viittasitte Saksan perustuslakituomioistuimeen, se on aika kiinnostava juttu, koska ei tässä ole mitään vertailumahdollisuutta Euroopan poliittisen tasapain, tasapainon ja Saksan poliittisen tasapainon välillä. Mutta eikö Saksan, ei Saksan, eikö Saksan liittoneuvosto ole sellainen, että siellähän on äänestysjärjestelmä ei ole suhteellinen – ja todennäköisesti meidän pitää saada tällainen semminkin, kun meidän neuvostomme ei ole täysin siis samalla tasolla kuin Euroopan parlamentti. Ne ovat eri, eri, eri, erilaisia järjestelmiä. No se, mitä nyt täytyy sanoa kollega Andrew Duffille, että, että tämä, on, tämä on kovalla kiinnostava äh, keskustelu, mutta, mutta kun te toivotatte minulle hyvää onnea, minäkin toivotan sinulle hyvää onnea näiden kaavojen kanssa. Kiitos. Ja sitten kollega Hebner. Ja, se... Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin näen suuria ansioita Andrew Duffin työssä ja mietinnössä ja si, siinä, miten päättäväisesti hän on vienyt tätä asiaa eteenpäin. Tässä mietinnössä ja oikeastaan tässä on kysymys kahdesta suuresta tavoitteesta. On kysymys siitä, että eurovaalit saataisiin eurooppalaisemmiksi ja on kysymys siitä, että eurovaalit saataisiin demokraattisemmiksi. Minä tuen tätä ajatusta, että meillä olisi eurooppalainen vaalipiiri 25 meppiä varten ja tuen sitä ajatusta, että kansalaiset saisivat mahdollisuuden olla äänestää jotakuta muutakin ehdokasta kuin omasta jäsenvaltiostaan ja voisivat äänestää ikään kuin Euroopan laajuisilta listalla olevia ehdokkaita. Minä tuon tätä ajatusta, tuon myös sitä ajatusta, että paikkajako Euroopan parlamentissa olisi yhtenäisen kaavan mukaan, joka ei anna epäilyjä sille, että jotain lehmän kauppoja olisi tehty ja jolta pohjalta paikkajako on saatu aikaan. Tämä varmasti auttaisi myös perustuslakioikeudellista keskustelua Euroopan tasolla, mutta myös jäsenvaltioiden sisällä. Haluan sanoa tässä nyt pari asiaa. Anteeksi vaan, täytyy olla vähän, on vähän kurkukiteja. Jos haluatte, niin meidän täytyy tähdätä siihen, että asia saadaan mahdollisimman siististi, niin oikeudellisesti ja perustuslaillisesti meidän täytyy toiseksi löytää liittolaisia, meidän täytyy löytää sellainen tie, jossa on mahdollisimman vähän vastahankaa, jossa löydetään mahdollisimman paljon liittolaisia. Tämä on kysymys myös siitä, että kun ajatellaan paikkajakokaavaa, silloin silloin on suuremmat mahdollisuudet mennä läpi, jossa on lähempänä nykyistä paikkajakoa, ja silloin vähemmän mahdollisuuksia silloin, jos se poikkeaa merkittävästi nykyistä paikkajakojärjestelmästä. Ja niin sanottu kompromissi, joka on esitetty, tehän muistatte kuulemistilaisuutta, jossa kolmeen otteisiin minä tiedustelin, koska minulla on suuria ongelmia tämän jaon kanssa tällä hetkellä, Ei, että eikö se olisi mahdollista saada toisenlaista kaavaa tähän. Kolme kertaa esitin tämä kysymys. Kolme kertaa minulle vastattiin, että muuta mahdollisuutta ei ole. Istuimme kaksi päivää ja kaikki muut kaavat kävivät läpi ja mitään puhdasta matemaattista ratkaisua ei ollut. Tämä on se ainoa mahdollinen kaava. Minä, minä haluaisin että minun kaavani olisi tässä ikään kuin pohjana, mutta aina minua harvittaa se politiikassa, että, että sanotaan toisille, että on vain yksi tie eikä muita mahdollisuuksia. Haluaisinkin näyttää tälle valiokunnalle, on olemassa muitakin mahdollisuuksia päästä tähän tavoitteeseen. Minä olen ehdottanut yhtä mahdollisuutta, joka on paljon lähempänä nykyistä paikkajakojärjestelmää, jos nyt sitten voin esittää tämän käyrän mukaan, aivan erityisesti keskisuuret jäsenvaltiot, menettävät tässä paikkajaossa paljon vähemmän paikkoja kuin tässä Andrew Duffin esittämässä mallissa. Suuret saavat vähemmän lisää. Ja tämä on se, mikä on minusta alenevan suhteellisuuden periaate. Ja tässä on erona se, että Cambridgein kompromissi on lineaari nousultaan, sitten se katkeaa yläpäässä, kun taas minun kaavani on sellainen, että se, sen koko se tasaantuu ah, vähitellen ja siitä johtuu tämä käsite paraabelinen. Eihän voida esittää sellaista kaavaa, joka olisi suhteellinen vain alkuvaiheessa ja sitten jossakin vaiheessa yritetään päästä siihen alenevaan äh, suhteellisuuteen. Minusta on tärkeää se, että meillä on sellainen kuva, miten tämä kaava etenee mutta tulos, tällaisen kaavan tulos, joka nousee alussa hyvin jyrkästi ja sitten tasaantuu, sehän realisoi sen ajatuksen, että mitä enemmän kansalaiset jossakin valtiossa on, niin se ei kuitenkaan automaattisesti saa samassa suhteessa lisäpaikkoja, vaan että tähän tehdään tällainen matemaattinen laskenta niin, että, että se saisi sitten jatkossa suhteellisesti vähemmän paikkoja. Minä hämmästelen oikeastaan sitä, että Andrew Duff viittaa Saksan perustuslakituomioistuimeen omassa kaavassaan. Se johtaa minusta siihen, että, että perustuslailliset moitteet eivät ole tässä tasavertaisia. Olisi syytä tehdä tämä yhtenäisen kaavan mukaan, joka on joka jakaa kaikki paikat samalla tavalla. Ja olenkin tässä ehdottamassa toista kaavaa, joka on nyt jaettavissa. Te näette tässä, miten tämä kaava menee. Ja me olemme laskeneet tämän 751 paikan pohjalta. Nyt jos sitten 25 ei tähän lisätä näihin nykyisiin paikkoihin, paisutetaan vain 726 paikkaa nykyisen menetelmän mukaan, plus 25 yhtenäistä eurooppalaista vaalipiiristä. Me laskimme tämän kaavan pohjalta silloin parissa kolmassa jäsenvaltiossa tämä toimii aina. Ja tämä kaava, jota olen ehdottanut, on itse asiassa Cambridgeissa myös esitetty se vaan hylättiin siellä sellaista syistä, jotka minä en, joita minä en voi ymmärtää. Siksi minä olen pitänyt tärkeänä, että, että valiokunta saisi tietoa tästä kaavasta. Haluaisin palata vielä yhteen toiseenkin kohtaan, koska aika, aika kuluu. Minä katson, että sitten jos me haluamme vakavasti tähdätä siihen, että nämä 25 meppiä tulisi yhtenäisestä Euroopan vaalipiiristä. Silloin me yritämme saada e- vaaleista eurooppalaisempia. Siksi minä, silloin minä ehdottaisinkin, että 25 ei, 25 ei lisätä nykyiseen paikkaan, joka on vaan, että 751 olisi, sisältäisi tämän 25 paikkaa. Ensinnäkin tämähän on sinänsä myönteinen eurooppalainen teema, ja me Halu, tässä ei ole kysymys siitä, kysymys siitä, että me haluamme vain laajentaa parlamenttia ja kuluttaa enemmän rahaa. Me emme tarvitse tähän mitään sopimuksen muutoksia. Tämä on se kohta, joka tekee sopimuksen muuttamisesta pakollisen, jos se poiketaan tästä 751. Mutta jos tämä 25 kuuluu tämän 751 puitteisiin, niin silloin ei tarvitse sopimusta muuttaa. Kaiken kaikkiaan olisin iloinen, jos tällaiset merkittävät ö, uudistushankkeet – jotka koskevat kaikkia meppejä ja joka koskee voimakkaasti eurooppalaista demokratiaa, jos silloin pitäisi ottaa nämä eri näkökohdat huomioon, eikä pitäisi liikaa iskeä päätä mäntyyn, jotta saisi oman ajatuksensa läpi. Toivonkin, että tämä menee läpi. Minä tuen tätä perusajatusta, olen valmis olemaan tässä työssä mukana. Minua vähän ihmetyttää se, että tämä ei ole, tätä yhteistyötä ei ole tähän mennessä haettu. Minä toivoisin sitä semminkin, jos me haluamme parlamentin tasolla saada jotakin muutoksia aikaa neuvoston tasolla. Purtroppo alle 10 abbiamo fissato... Valitettavasti kello on 10 ja tarkoitus on äänestää kello 10, mutta ehdottaisin kuitenkin, että kuuntelemme vielä kollega Salottoa ja sitten äänestämme ja keskeytämme DAFin mietinnöstä keskustelun. Ja sitten kun olemme käsitelleet erään toisen mietinnön, joka, jossa ei varmaan kestä niin pitkään, niin sitten voimme jatkaa tämän käsittelyä vielä. Eli salotto siis. Aivan lyhyesti. Tässä nyt pyrimme tarkastelemaan sitä, miten seuraava Euroopan parlamentti muodostetaan. Tässä on tarkoitus yhdenmukaistaa ja nykyaikaistaa yksittäisten jäsenvaltioidenkin vaalijärjestelmiä. Me tiedämme, että EU:ssa on jäsenvaltioita, joilla on tiettyjä suljettuja vaalilistoja, joissa noudatetaan etisuja äänestystä. Tällainen lukittu tai suljettu lista, siinähän ehdotetaan ehdokkaita ja esimerkiksi Italiassa, kun käytetään näitä etusia äänestyksiä niin siihen laitetaan sellaisia henkilöitä, jotka käyttävät tiettyä valtaa Euroopassa tai parlamentissa. Ja tällaiset ihmiset saattavat tulla helposti uudelleen valituksi. Olisi tärkeää, että jäsenvaltioissa noudatetut vaalijärjestelmät olisivat yhdenmukaisia, eikä eroja enää olisi. Kuten täällä on puhuttu tästä puoliavoimesta järjestelmästä, olisi hyvä, jos se olisi se ainut järjestelmä, jota noudatetaan. Ja tässä toimintatavassahan unohdetaan täysin naisten osallisuus. Voisi olla sellainen etusijasysteemi, jossa huomioidaan sekä naisten että miesten suosiminen, tai sitten voisi olla jokin naisille varattu kiintiö niin, että me voisimme todella tunnustaa sen aseman, joka naisilla on Euroopan unionin alueella ja Euroopan unionin toiminnassa. Kuten jo totesin, keskeytämme nyt keskustelun tästä DAFin mietinnöstä. Jatkamme sitä myöhemmin tässä kokouksessa. Ja nyt äänestämme Marietta Janna Koon äh, mietintöön esitetyistä tarkistuksista. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron vai aloitammeko välittömästi äänestykset? Euh, Puheenjohtaja, Minulla, minä olen tehnyt kompromissiehdotuksia, kaksi lisää olen hyväksynyt joidenkin kollegojen kommentit. Eli meillä on 12 kompromissitarkistusta, joista pitäisi äänestää ja sitten muut eivät löydy kompromisseista. Voisitteko kertoa nämä kohdat, nämä uudet kompromissitarkistukset, mihin kohtiin ne liittyvät? Tai voisitteko kertoa selvästi, mistä kohdista on kyse näissä uusissa tarkkoompressiivitarkistuksista? Tai onko se selvä? Tai kerrotte sitten, kun se tulee vastaan. Minä ehdotan, että nyt äänestämme DAFin tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 23 Ilchev puolesta vastaan hylätty. 24 Daffilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 Schöflin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 Hannan Evan Orden puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 DAF puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen kompromissitarkistus 30 ja 32 tarkistukset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 36. 30-35 tarkistukset raukeavat ja nyt äänestämme tarkistuksesta 36 puolesta vastaan. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus C. Se koskee tarkistuksia 37, 38, 39 ja 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämmekin kompromissitarkistukseen D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 48 Hefneriltä puolesta vastaan. Yksitoista vastaan, yhdeksän puolesta hylätty. Sitten 49 tarkistus puolesta. vastaan. hylätty. Sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus Siinä on kolme tarkistusta, joista voidaan äänestää samalla kertaa. 5, 2, 5, 3 ja 5, 4 puolesta. Puolesta. Hyväksytty. Siinä se koskee poistoa. Sitten tarkistus 55 se raukeaa. Seuraavaksi siis kompromissitarkistus E esittelijältä. Se kattaa tarkistukset 5, 6, 5, 7, 5, 8 puolesta vastaan ja hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 59 Ilcheviltä puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissitarkistus F 6162636668717274 tarkistukset katettuna puolesta vastaan. Lasketaanpas uudestaan puolesta. Vastaan. Hyvä, hyväksytty. Seuraavaksi sitten tarkistukseen 75. Ei. Niin tarkistus 75. Siinä poistetaan kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 76 Daffilta puolesta vastaan Hy- tyhjää hyväksytty. 77 raukeaa, 78 raukeaa, sitten 79 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 80 Daffilta, poisto. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Hylätty. 82 Lamassur puolesta vastaan. Hylätty. 83 Daffilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 85 ei kun 84. Niin edelleenkin siis Duffin tarkistus 84 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 85 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 86 Daffilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 88 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää hylätty. 89 puolesta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 90 Graf Lambsdorff puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 91 Daffilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä oli suuri menestys gurmaille. Sitten 93, no se raukeaa, 94 raukeaa, tarkistus 95 puolesta vastaan Lasketaanpa uudelleen siis puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus G. Se kattaa 96-99 tarkistukset puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus A kattaa tarkistukset 1, 2, 3, 8 ja 17 puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten tarkistukseen 4. Tekninen tarkistus puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 Iltsef puolesta. Vastaan Hyväksytty. Tarkistus 6. Graf Lambsdorff puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Scholz. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 8. No se oli mukana tuossa tar- kompromissitarkistus Aassa 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hylätty. 12, ei kun 13 Hefner siis 13 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaanpas.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 Uh, chairman, I think you ought to check how many EPP... Puheenjohtaja pitäisi tarkistaa, kuinka monta EPP-läistä on niitä, eli ilmeisesti on enemmän kuin pitäisi olla. che noi abbiamo contato solo nove voti. Me laskimme yhdeksän ääntä EPPltä, mutta voimme tarkistaa tämän. Eli tarkistus 13 Hefner puolesta. Kaksitoista. Ja vastaan 11. Eli tämä oli alun perinkin ihan oikein hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta. No, mennes. Eihän tämä ole mahdollista, jos EPP on yhdeksän äänestämme vastaan ja myös Schmidt ja Fox ja Bronx, niin ei meitä sitten voi olla yksitoista. Ah, didn't vote. Okay. Ai, eikö Bronx äänestänyt? No niin, mutta joka tapauksessa meitä on 12. 9, 9 ja 12. I should go back to, to, to, to classes. Pitäisi ehkä palata koulupenkille. È sempre bene verificare. No, ainahan on hyvä tarkistaa. Sitten... To Cambridge, Mr. Ei lähden tästä kyllä Cambridgeen, hyvä puheenjohtaja. Siamo all'emendamento 14. No niin, sitten tarkistus 14, Hefner. Vastaan. 12.11. hyväksytty. 15, tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Hylätty. 16 kurmai puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 17. Se on mukana kompromissitarkistuksessa A, joten siitä ei äänestetä. Myös 8 12 raukeaa. Sitten seuraavaksi tarkistus 9, tarkistukset 19, 20, 21 koskevat poistoa. Ah, mennessä. La comisión ha votado... Puheenjohtaja, tässä valiokunta äänesti kappaletta 10 vastaan koska sitä vastaan siis äänestettiin ja tämä tuossa kappale liittyy siihen kohtaan, jonka olemme siis hylänneet, niin sen takia tämä raukeaa mielestäni.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 Lopets on oikeassa. Ah, Daffilla on vielä jotain. <laughs> I, uh, um, I think in... Minusta uh, olisi hyvä nyt selventää linja. Me vastustamme vero, verotushallintoa Euroopan poliittisten puolueiden henkilöstön verotuskäsittely. Me pitäisi poistaa tämä johdantason kappale äänestyksessä. Devo dire che eh, avere già eh, votato sulla... No, mehän jo äänestimme tarkistuksesta kymmenen. Toisaalta se, mitä Daf sanoi, on oikeassa, mutta voimmehan me tämän tarkistaa tietysti äänestämällä ja ehdotan, että äänestämme tästä kohdasta kuitenkin puolesta Vastaan. Hyväksytty. Eli tässä oli kyse poistosta. Nyt tarkistuksista on äänestetty ja voimme äänestää päätöslauselmaesityksestä näin muutettuna puolesta. Lasketaanpas. Näyttäisi selvältä enemmistöltä. vastaan. Vain yksi ääni vastaan. Sitten tyhjät. Tyhjää, yksi tyhjä. Tämä on siis hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut kollegalle. Si, prego. Presidente. Presidente. Monsieur le Président, je veux seulement. Presidente. Euh, je veux seulement remercier. Puheenjohtaja, minä haluaisin nyt vain kiittää kaikkien poliittisten puolueiden kollegoja, jotka ovat tässä auttaneet. Toivottavasti tämä menee läpi täysistunnossa samalla tavalla. Kiitos. Do la parola anche al collega Efner. Myös Hefner haluaa käyttää puheenvuoron. Haluan esittää äh, selvityksen tästä äänestyksestä, joka meillä oli äsken esittelijä. Äh, ansaitsee kyllä lämpimät kiitokset erityisesti näistä kompromissi, kompromissitarkistuksista, jotka, joita me saatamme tukea poikkeuksetta lukunottamatta kompromissia 10, jossa ajatus on sinänsä hyvänä tämän kompromissitarkistuksen pohjalla, mutta se muotoilu oli täysin onneton Siksi eilen minä tein ehdotuksen esittelijälle tästä tarkistuksesta ja me tulemme esittämään tästä suullisen tarkistuksen sitten täysistunnossa ja pyytäisinkin kaikkia kollegoita ja tutustumaan tähän, koska se ei ole missään vasta- ristiriitassa tähän asiaan verrattuna, mutta sen muotoilu selventää sen, koska muuten se jäisi epäselväksi ja aiheuttaisi juridisia ongelmia. Haluaisin vain ehdottaa, että te tutustutte tähän suullisen tarkistukseen. Muuten haluan lämpimästi kiittää tästä äh, sinänsä hyvästä äh, eri kantojen sisällyttämisestä tähän mietintöön. Kiitos. kollega Grote. Grote. Haluan äh, puhua vielä tästä äänestysmenettelystä todettele. Me olemme perustuslakivaliokunta ja tiedän, että tämä ei ole, ei ole tavallista, että äänestettäisiin äänestyskortilla, mutta joskus olisi mielekästä, jotta jotta saataisiin todettua ryhmien lukumäärä. Että käytetään tätä äänestyskorttia. Pyytäisinkin puheenjohtajia miettimään sitä, joskos, josko eräitä äänestyksiä voitaisiin käy- tehdä koneellisesti, koska sitä varten tämä on otettu käyttöön tämä äänestyskortti. Sitä käytetään. Grazie. E... Prego, Kiitos. Ja siellä vielä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lyhyesti todeta, että olen iloinen, että meillä on tämä Äh, enemmistöllä hyväksytty tämä järjestely, mutta eilen illalla vielä äh, keskustelun jälkeen käännyin sihteeristön puoleen esitin pari kommenttia, jotka olivat minun tarkoituksiani, ja ne eivät kuitenkaan päässeet kompromissitarkistuksiin. Olisin kuitenkin halunnut, että, että tämästä olisi voitu äänestää. Tämä ei muuta sinänsä koko menettelyä, mutta minusta, niin kuin ajatellaan perustuslakivaliokunnan työskentelytapaa, äh, sen pitää olla puhdasta ja siistiä työtä, niin silloin myös nämä erilaiset näkökohdat, jotka, jotka pyritään saamaan kompromissitarkistukseen, jotta se edustaisi koko valiokuntaa, niin niistä pitäisi voida äänestää niin, että myös yksittäiset tarkistukset joko otetaan huomioon tai ei oteta huomioon, jotta tulee selvyys siitä, että mikä on valiokunnan sisällöllinen linjaus näissä asioissa. Kiitos. Bene, mi pare che non ci sono altri interventi su questo. No jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä mietinnöstä, niin kiitän siitä kurmaita. Haluaako joku nyt käyttää vielä puheenvuoron? No ei kukaan. Ah, gurmai! Ah, minä tässä puhun gurmaista. Kiitämme siis esittelijää ja vielä toistan kiitokset siis kollega Giannakoulle. tästä sähköisestä äänestyksestä ihan rehellisesti sanottuna, jos joku olisi sitä pyytänyt alussa, niin luonnollisesti olisimme voineet äänestää koneellisesti. Mutta ei se nyt mitenkään ole sellainen asia, että sitä täytyisi aina välttää sitä koneellista äänestystä. Me voimme ottaa huomioon tämän ehdotuksen. Jatkamme keskustelua Daffin mietinnöstä liittyen siis vaalilakiin, vaalijärjestelmään ja Guerrero on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. näihin aikaisempiin asioihin palaaminen äänestyksen jälkeen, äänestysinnostuksen jälkeen, niin se on ehkä vähän vaikeaa täällä. Ehkä tarvittaisiin nyt vähän hiljaisuutta, jotta tämä onnistuisi. Mutta... Pyydän te, jos haluatte poistua salista, niin poistukaa. Jos haluatte keskustelun, niin puhukaa ulkopuolella, koska tämä käsiteltävä asia on erittäin tärkeä. Joka tapauksessa haluaisin palata vielä tähän etusia äänestysasiaan, sillä täällähän oltiin aika lailla sitä vastaan, mutta sen jälkeen taas sen puolestakin pyri, puhuttiin. Siitä on erilaisia kokemuksia ja Saksan kokemus on varmasti erilainen kuin Espanjan kokemus. Meillä on etusjäänestysmahdollisuus senaatin osalta ja kansalaiset äänestävät senaatin jäseniksi ihmisiä samalla tavoin kuin kongressiin, eli toimitaan puolueiden linjausten mukaisesti. Yleisesti ottaen etusijäänestyksen puolesta puhuvat teoreettiset seikat, mutta toisaalta meillä on myös empiiristä näyttöä. Etusia äänestys johtaa usein listan sisäisiin taisteluihin ja tässä on myös sellainen vaara, että tulee erillisrahoitusta ja sääntövastaista rahoitusta joillekin ehdokkaille. Ja sitten jos ajatellaan, mihin tämä voi johtaa, no tässä voi tulla erilaisia näkökulmia, jotka menevät puolueen näkökulman ohi, kun on monikansallisia eh, listoja, niin sisäiset neuvottelut voivat mennä tässä etusijalle. Eli jos otetaan tähän tämä kansallinen ulottuvuus mukaan, niin ideologinen ulottuvuus voi heiketä. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että etusia äänystä esitettäessä puolue ei ikään kuin olisi niin tärkeällä sijalla, eli että kansalaisten pitäisi irtautua puolueista, jotta demokratia voisi toimia. Mutta tämä on todellinen virhe, ei ole olemassa edustuksesta demokratiaa, jos poliittiset puolueet eivät ole vahvoja, ei myöskään ole demokraattista Eurooppaa, jos ei ole vahvoja eurooppalaisia poliittisia puolueita. Siksi minä vastustan etusia äänestystä, sillä se vääristää sitä, mihin me pyrimme. Kiitos. Grazie, onorevole Guerrero. E adesso dalla parola al collega. Kiitoksia, Guerrero. Herr Søndergaard. Eh, tak, eh, formand, og tak for rapporten. Selvom eh, jeg må også sige... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän tästä esittelystä. Minunkin täytyy sanoa, että, että uskoakseni nyt jos 16-25 maasta menettää mandaattinsa, niin silloin, silloin tällaista tavoitteita ei reisesti sanoa voida hyväksyä. Tietenkin voidaan kysyä, onko, tämä, onko tässä taustalla aivan oikea ajatus. Minun mielestäni voitaisiin Euroopan parlamentin kokoonpanoa rakentaa suhteellisuusperiaatteen pohjalta – jotta sitten kokoonpano heijastelisi tismalleen sitä, mitä väestö on halunnut. Mutta äh, se ei taas suhteellisuuteen neuvostossa. Minusta tämä on hieman yksipuolista keskustelua. Täällä keskustellaan vain parlamentista eikä neuvoston kokoonpanosta. Jos sitä verrataan USAhan, niin siellähän on myös kahden kamerin järjestelmä. Siellähän on suhteellisuusperiaate edustajien huoneessa – Äh, Senaatissa tilanne on taas sellainen, että jokaisella valtiolla, isolla ja pienellä, on aina kaksi edustajaa, jos EU olisi samantyyppinen, että kummassakin kamarissa, siis parlamentissa ja neuvostossa, noudatettaisiin suhteellisuutta, niin, niin silloinhan tämä on sellainen, että ei voida hyväksyä missään tapauksessa. Missään tapauksessa. Aika kiinnostava havainto, että tarkistuksessa, niin kuin itse mietinnössäkin, tuon tuostakin alleviivataan sitä, että jos tietyissä asioissa eh, tehdään jako, niin täytyy huolehtia siitä, että saadaan 5 eh, prosentin sääntö. Minusta tämä olisi oikein. On nimittäin on väestöryhmiä, jotka, jotka ovat enemmän kuin 5 prosenttia, niidenkin täytyy saada mahdollisuus olla edustettuna Euroopan parlamentissa, mutta jos tässä puhutaan maiden edustuksesta Euroopan parlamentissa, niin silloin tämä, tämän rajakynnyksen täytyy olla paljon korkeampi. Sitten olemme 8 tai 10 prosentissa, ehkäpä joka 16 prosentin äänikynnyksessä oikeastaan Euroopan neuvostosta muistelen, että ja silloin kuin Turkki otti käyttöön 10 prosentin äänikynnyksen, niin silloinhan sitä ei voitu missään tapauksessa hyväksyä. Nimittäin, että edustuksellisessa demokratiassa käytettäisiin 10 prosentin äänikynnystä. Ja Euroopan maissa meillä on periaatteessa sellaisiakin sääntöjä, joissa mennään jopa 16 prosenttiin. Siksi katson, että tämä ehdotus tässä mietinnössä on oikeastaan liian rajattu koska suhteellisuus ei koske neuvostoa, enkä oikeastaan voi tukea sitä, että jatkamme tällä tiellä, jota Andrew Duff on meille esittänyt. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Tarkovski. Very briefly, Andrew. Ihan lyhyesti, Andrew. Miten olette huomannut sen ajatuksen, että yksi ihminen löytyisi kahdelta listalta. Tästä on puhuttu ilmiönä, emme ole esittäneet siihen tarkistuksia, mutta jos emme halua näin, että monikansasta listaa kohdellaan monikansallisesti, niin sitten meillä on ongelma, kun ihminen voi löytyä kahdelta listalta. Molempien ratkaisujen puolesta voi sitten argumentteja tässä muistuttaisin vain, että jos sanotaan, että henkilö voi olla vain yhdellä listalla, esimerkiksi monikansaisella listalla, niin suoraan sanan tulee olemaan aika vaikea saada vakuutuksi tunnettuja ihmisiä olemaan vain monikansaisella listalla, mutta jos saa olla kahdella listalla, niin sitten näitä henkilöitä kohdellaan myös kansallisina, sillä jos henkilö kansalta listalta löytyy monikansalta listalta, niin sitten heille annettaisiin enemmän mahdollisuuksia tulla valituksi Euroopan parlamenttiin ja olemme matemaattista maleista puhuessamme tähän törmänneet. Ei tässä mitään outoa ole. Eli oletteko tätä asiaa miettinyt ja mitä ehdotatte, miten tämä ratkaistaisi? Honorevole Brons. Ja no sitten Brons. Yes, uh, <clears throat> the creation of the... Niin, se, että luotaisiin Euroopan laajuinen ylikansallinen äh, vaalipiiri 25 MEPille äh, ilman mitään sen kummempaa ylistä tietoutta. Se oikein varmastikin äh, äänestäjät sen unohtaisivat ja tämä jäi sitten aliedustetulle tasolle, tämä osuus. Meille on kerrottu, että ylikansalliset listat olisivat sukupuolitasapainotettuja. Minä olen aika huolissani tällaisista äänestysjärjestelmistä, joissa pyritään, pyritään vaikuttamaan tai jopa määräämään ennakolta vaalitulos tai ehdokkaiden profiilin pohjalta. Nyt tämä sukupuolitasa-arvo, se sinänsä voisi olla toivottavaa, mutta nykyinen 35 prosentin osuus on kuitenkin sellainen luki, joka on varsin suotuisa verrattuna moniin kansallisiin parlamentteihin maailmassa. Ja nyt jos puolueelle kerrotaan, ketkä olisivat heidän eh- ehdokkaitaan tällä agendalla, tulla, on aika lähellä sitä, että määrättäisiin, miten äänestäjien pitäisi käyttäytyä urnilla, koska A-valinta on rajattu. Ja se, että jos puolueelle sanotaan, että sukupuolitasapaino on tärkeää ja kaikki muutkin kriteerit se on oikeasti, siinä puututaan liikaa puolueiden asioihin. Ja oikeastaan puolueilla on oikeus päättää, kuka niitä edustaa ja kuka ei. Olen käynyt läpi kappaleen kaksi äh, Duffin mietinnössä varsin huolellista. Toivottavasti en, äh, olen, en ole yrittänyt tässä väärin. Hän sanotaan, että, että äh, äänet annetaan joko puolueen listalle tai yksittäisille ehdokkaille tällä listalla. Tämä tuntuu minusta esittävän, että äänestäjät voisivat valita joko suljetun lista, tai minä äänestäjänä voisin sitten katsoa, nähdä, että milloin on tässä lista, okei, okay että minä panen, että tämä on ok, tai sitten vaihtoehtoisesti voisin ottaa sinun, joko ottaa sieltä listalta yhden ehdokkaan tai koko listan. Onko tämä näin? No kyllähän tämä on ihan ok. siinä on aika paljon hyviä puolia siinä mielessä, että väestöllä on mahdollisuus valita tämän sofistikoidun ryhmän ja vähemmän sofistikoidun ryhmän välillä, ja se, joka mahdollistaa sen, että voisi tukea, edistää itseään ryhmästä toiseen. Se on tietenkin hyvä laiskojen äänestäjien kanssa, jotka äänestävät suljettuja listoja. Ja siinä on todellakin hyvä puolensa, joka, ja näin ollen äänestäjät voivat itse päättää, miten sofistikoituja he katsovat olevansa, mutta me emme saa olettaa, että kun rohkaisemme äänestäjiä itsenäiseen valintaan, että me sitten sillä tavalla voisimme luoda tällaista etnistä tai sukupuolitasapainoa, koska sehän perustuu siihen olettamukseen, että äänestäjät olisivat kiinnostuneita eri sosiaalisten kriteerien tasapainosta. Kiitoksia. Grazie, onorevole Brons. Kiitos kollega Brons ja sitten Vilander. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä, minusta tähän äskeinen keskustelu on osoittanut, että, että tässä mietinnössä ei saa olla liikaa tavaraa. Tämä keskus, keskustelusta tulee liian paljon tavaraa esimerkiksi naiset. Tämä on oikea ja tärkeä asia, mutta jos näen, että 25 jäsenmaassa kansallisissa parlamenteissa on vähemmän naisia kuin Euroopan parlamentissa, Espanjassa on yhtä paljon ja Maltalla on enemmän. Muilta osin jäsenvaltiot ovat paljon äh, kauempana perässä ja voisivat tehdä paljon enemmän. Me emme saa lähteä äh, äh, kiintiöimään liikaa, näin, niin kuin tässä niin kuin äh, on tullut argumentoitua. Toisekseen samasta syystä itse katson, että tämä 25 lisämeppiä tai että niitä ei saisi laittaa tähän pakettiin. Meidän täytyy selvittää tiettyjä periaatteellisia kysymyksiä. Sen jälkeen voitaisiin sitten omistautua muille, muille ongelmille. Eihän tämä 25 ole sinänsä on, ongelmallista sisällyttää 751, niin kuin Hefner on esittänyt. Se kuitenkin edellyttänee sopimuksen muuttamista muutenkin ja omissa tarkistuksissani olen äh, todennut, puhunut, olen tehnyt virheen sillä olen 750, mutta pidän ottamaan huomioon, että, että Euroopan parlamentti on tietoinen näistä jäsenyys tavoitteessa. Me olemme puhuneet 700 ja neuvosto olisi 750 ja eri puolilla tätä parlamenttia äh, tämä infrastruktuuri on rajoittunut tähän 700 jo ylöspäin. Siinä ei ole mielestäni enää tilaa. Tarkistuksessani olen yrittänyt tehdä ehdotuksen siitä, että mitä tulee väestömäärään. En ole puhunut asoin äh, väestö, vaan olen puhunut äh, unionin jäsenistä, unionin kansalaisista. Se on minusta mielekkäämpi ajatus kuin maakohtainen väestö. Niin kuin he. Sitten seuraavien eurovaalien ajankahto 31.12. tänä vuonna pitäisi määritellä. No, parlamentti on nyt tekemässä kalenteri, on tehnyt päätöksen kalenterista vuoden 2012-2013, niin pitäisi puolesta vuodesta 2014. Ja nyt voidaan kysyä, kuinka ennakolta näitä pitää voida äh, suunnittelemaan. Sitten äh, tarkistus 93 DAF Eh, viime valikoidun loppupuolella eh, huomasin huolestuneesti, että, että komissaarit eh, luopuivat virastaan, olivat ehdoilla parlamenttiin ja yrittivät taas päästä komissaariksi. Toiset onnistuivat, toiset eivät. Minusta tämä on järjestelmärikkomus, että meillä me kiellämme komissaareja asettumaan ehdolle, että me kiellämme heitä asettumasta alueiden komiteaan tai talous- ja sosiaalikomiteaan. Nyt jos, meillä, jos me haluamme saada eurooppalaisia kasvoja, jotka myös näkyvät väestön piirissä, me teemme itsellemme hyvin, jos tällainen henkilö voisi asettua ehdolle myös Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja siksi me tarvitsemme tähän kelvon ratkaisun tulevaisuutta silmällä pitäen. Sitten Osittain mietinnössä tämä jo näkyykin, joka on minusta hyvä asia, nimittäin kysymys immuniteetista. Minä olen laatinut tarkistukset 108 ja siihen olen lisännyt erään tapauksen, joka on ollut esillä, nimittäin on eräitä jäsenvaltioita, jossa tavallaan äh, tämän passiivisen vaalioikeuden myötä äh, tästä voisi olla sivilioikeudellinen juttu, Tämä koskee aikanaan kollegat Piita ja Lyveniä. Siis ei tämä ole mikään puolepoliittinen kysymys, vaan tämä on periaatteellinen kysymys. Enkä usko, että voimme hyväksyä sitä, että, että lähdemme sitten siviilioikeudellisiin menettelyihin tällaisen passiivisen vaalioikeuden puitteissa. Sitten keskeinen asia. Tässä on oikein todettu, että me tarvitsemme oikeasti varman ratkaisun, mutta mitä me tarvitsemme myös on, että se pitää olla poliittisesti kelpo ratkaisu. Ja tämä kaava, jota tässä ehdotetaan, sanon tämän teille, tässä, tässä, tässä tämän mantereen politiikan opetukset ovat vaarassa. Nimittäin kukaan ihminen ei edes kukaan ihminen ei pysty selittämään tätä kaavaa. Ja minussa tässä hypätään sellaisen poliittisen ratkaisun tielle, jossa 17-vuotias koululainen pystyisi selittämään Tämä järjestelmä pitäisi olla sellainen, joka voidaan esittää yksinkertaisella tavalla, koska muussa tapauksessa vain et, eh, tämä politiikka etääntyy yhä enemmän niistä, joita me haluamme puhutella, eli kansalaisista. Siksi minullakin on ehdotus. Mm. Haluaisin kaikella kunnioituksella kollega Rangelia kohtaan ja muita kollegoita kohtaan haluaisin sanoa ja Dafhan puhui tästä näistä, näistä kategorioista, kun hän puhui perus, perustuslaki perustuslakituomioistuimisesta. Äh, eihän, eihän tässä ole kysymys siitä, että, että maa, jolla on seksi tyylisen meppiä, ryhtyisi luopumaan joistakin. Ja itse asiassa tämä merkitsisi Saksalle 130 meppiä ja Britannialle, Ranskalle ja Italialle myös yli 100 meppiä. Eli siellä, missä me tällä hetkellä olemme, siellä on jo tällainen oikaisu tapahtunut pienten ja keskisuurten jäsenvaltioiden eduksi. Siksi ei ole kysymys siitä, että pieniä kohdeltaisiin kaltoin, vaan tässä on kysymys ymmärrettävästä, oikeudellisesta ja turvallisesta ratkaisusta, joka on löydettävä, joka, joka toteutuu tämän alenevan suhteellisuuden myötä. Koska ennen kuin lähden opiskelemaan oikeustiedettä, halusin opiskella matematiikkaa, ja siksi haluan selvittää yhden asian lopullisesti. Minusta ei, mitään kaavaa ei löydy, jossa viimeinen paikka voitaisiin oikeudenmukaisesti jakaa ja samalla voitaisiin toteuttaa alenevaa suhteellisuutta. Siellä, missä viimeinen paikka on jaettavissa yhden jonkin kaavan mukaan, silloin, se, silloin täytyy tietyllä matemaattisella todennäköisyydellä sen täytyy väkisinkin rikkoa tätä alenevaa suhteellisuutta, koska viimeinen maa, joka sen saa, voi teoreettisesti vähemmällä väestömäärällä saada yhden MEPin paikan lisää parlamentissa. Tämä on matemaattinen säännönmukaisuus, josta, joka on ilmiselvä. Uskon, että meidän ei pitäisi myöskään antaa sellaista kuvaa, että, että poliittisilla kaavoilla tehdään tällaisia ihmeellisiä juttuja. Meidän täytyisi tukeuttaa käypiin järjestelmiin. Ja e, minun ehdotukseni oli jo viime äh, siis Lamassur Severinin äh, mietinnön loppusuoralla keskusteluissa. Se ei tarvita mitään muuta kuin, että me teemme vähän tyyliin kuin neuvostossa, me sanomme, että yksi mies, yksi ääni, sanomme, että, että tämä kuusi paikka kuuluu jokaiselle maalle heti kättelyssä. Ja muut paikat sitten jaetaan DONT-järjestelmän mukaan. Ja sitten, jos 100, sitten 6 plus 90 on 96, sitten kun tämä, tähän on päästy, niin sen jälkeen paikat ää, jaetaan muille maille, jot, kuin niille, jotka ovat saaneet 90 paikkaa täyteen, niin että voidaan vahvistaa keskisuuria maita ja sitten neljää yksittäistä luku, paikkaa lukuun ottamatta, niin tämä ei poikkea sinänsä Duffin kaavasta. Portugali saisi yhden paikan lisää, Puolalle tulisi yksi paikka lisää ja Ranska ja Espanja saisivat muutenkin hyvän kohtelun tämän ratkaisun pohjalta. Ja tässä oli sellainen automatiikka, joka tähtää tulevaisuuteen. Vaikkakin Hefner sanoi, että että tämä olisi että liian yksityiskohtaisen kaavan haitta on se, että, että jossakin vaiheessa joku rupeaa painamaan päälle ja tarvitaan lisäkriteereitä, jotta ja siitä kärsii tämä raskas mekanismi. Itse katson, että kuusi plus hunt silloin päästään aika lähellä sitä, mitä hyvin nykyaikaisilla kaavoilla nyt yritetään saada aikaa, eikä kukaan kuitenkaan pysty selittämään sitä. Tästä DONT on hyväksi havaittu järjestelmä. Lu- siis näiden kaavojen ero on se, että pienissä luvuissa sitten kasvatetaan 700 kun 700 ihmisellä pitää saada miehitetty 18 hengen valiokunta, ja 750 mepistä kun puhutaan, niin siinä on kysymys suuri lukumäärä, silloin kaikki järjestelmät tähtäävät tiettyyn ö, käyrään. Kuitenkin DONT on käytössä useimmissa jäsenmaissa. DONT ei ole mikään sattumanvarainen malli. DONThan kattaa kaikki, käyttävät kaikki valiokunnat. Siksi se, Äh, enkä näe, miksi meidän ei pitäisi äh, soveltaa edelleenkin tätä. Um anteeksi. Me voisimme tällöin myös sanoa, että herra Duff, että jotta me voitaisiin välttää näitä suuria muutoksia. Jos nyt menemme sanomaan, että me että määritellään tämä järjestelmä vuodelle 2019 sitten etsitään tämän päivän tilanteen ja 2019 välisen tilanteen välillä vuodelle 2014 kompromissi. Silloin se tarkoittaa, että 2019 on meillä on 27, 28, 29 valtioita, niin, niin silloin toimitaan sen kaavan pohjalta, mitä nyt otetaan käyttöön. Ja haluan todeta, että että asuinväestö on pohjana. Se, se pitää luoda lukko, lyödä lukko aina kolme vuotta ennen vaaleja, eli se pitäisi määritellä nyt tänä vuonna. Ja sitten vuoden sisällä se on tehtävä, koska 2012 lopussa on laskettava väestömäärä kussakin sen valtiossa, koska muuten ollaan liian myöhässä. Grazie, onorevole Wieland. La parola... Kiitos, kollega Viilander ja sitten Songerkats. Thank you, gentlemen. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Jotta tämä tulee nyt selvemmin sanottua, niin puhun englantia, vaikka on kyllä hienoa, että täällä liettuan tulkkauskin on tarjolla. Tämä kysymys on vähän yksinkertaisempi kuin miltä se kuulostaa matemaattisesti. Cambridgein professorit ovat täysin oikeassa tietysti, mutta heille asetettu tehtävä on väärä. Ja vastauskin on yksinkertainen. Se, mitä he meille tarjosivat, olivat lineaarista suhteellisuutta, yksinkertaista suhteellisuutta, jos tämä olisi ihan alusta alussa näin, niin tämä olisi mahdollista, joskus tämä hyväksyttävää. Mutta kun puhutaan degressiivisestä suhteellisuudesta, alememmasta suhteellisuudesta, tämä tarkoittaa ei-lineaarista suhteellisuutta. Tämä on yksinkertaista. Tämä ei tarkoita sitä, että annetaan kuusi paikkaa niille, jotka äänestävät toisin saavat nolla, vaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä on myönteisempää pienille valtioille kuin suurille valtioille, eli kaikista pienimmille valtioille tästä on eniten hyötyä, keskisuurille valtioille vähän vähemmän ja suurimmille maille vähiten hyötyä. Tämä on ihan yksinkertaista ja tämä kyllä voitaisiin tehdä, mutta ainoastaan ei lineaarisesti, niin kuin kollega Hefner sanoi. Ja ongelmassa on, että lineaali lähestymistapa on sellainen, että leikataan Saksa ja leikataan toista päästä ja se siitä meillä on muitakin, meillä on parabolisia lähestymistapoja ja muita, onhan tämä totta. Mutta mikä järki tässä nyt on? Minä en ollut paikalla silloin, kun Lama Suuri ja Severin puhuivat näistä asioista, en tiedä mitä he ajattelivat. Mutta jos ajatellaan neuvottelujen tuloksia, niin se löytyy nyt täältä taulukosta ja se on ei-lineaarinen ja neuvottelussa tultiin intuition pohjalta tähän. Tähän voi laittaa käyrän ja se olisi käyrä, mutta nyt tehtiin lineaarinen suora. Ja tämä johtuu siitä, että TP2 ei oikein käsitelty. Tätä ajateltiin paikallisesti, jos meillä on kaksi maata, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan niin joilla on melkein samaa äänestäjämäärä ja annetaan lisäpaikka sille maalle, jolla on enemmän asukkaita, niin tässä tulee olemaan paikallisia eroja. Tämä on periaatteen vastaista, mutta kun tässä nyt on tämä paikallinen ongelma, matemaatikot sen ymmärsivät ja sitten unohtivat tämän perusperiaatteen, joka on ei-lineaarinen. Tämä on ihan yksinkertaista kaikille niille, jotka matematiikkaa ollenkaan ymmärtävät. Tämä on ihan ensin näkööltä jo selvä, mutta näin usein käy, kun hyvät matemaatikot saavat huonoja ohjeita. Voin sanoa tämän vakaumuksen äänellä, sillä parikymmentä vuotta sitten minä käsittelin matematiikkaa lääketieteen muilla aloilla. Ongelmana aina siinä, miten tämä ajatus tulee muiden asian, alojen asiantuntijoilta matemaatikoiden eteen. Tässä tämä ongelma on. Eli mikä lopputulos on? Jos nyt sanotaan, että me vedämme pois alennevan suhteellisuuden periaatteen ja käytämme käsittelemme kaikkia maita lineaarisesti lineaarisen suhteellisuuden pohjalta ja leikataan vain alhaalta ja ylhäältä. Tämä löytyy Lissabonin sopimuksesta, mutta minä kuitenkin pelkään, ja tämä on sitten toinen asia, koska tässä Liettua menettää. Minä poliitikkona puhun oman maani puolesta ja aion kertoa, että te nyt, eten, te nyt etäännytte Lissabonin sopimuksen hengestä ja sen sopimuksista. Se tässä on nyt pointtina. Ja sitten viimeiseksi tämän Jagellonian kompromissi, kun tiedätte, Jagellonia oli liettulainen ja se tuli sitten Puolan kuningas, niin en voi tietysti matemaatikkoja tästä syyttää. Arrivato adesso il vicepresidente, commissario. Toivotamme tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Fitchin. Pyydän anteeksi, mutta nyt annan komission jäsenelle sen jälkeen puheenvuoron, kun eh, DAF on tässä kommentoinut näitä useita eh, huomioita, joita eh, kollegat ovat esittäneet. Ole hyvä, DAF. Oletan, että komissaari Sherkovich on myös kiinnostunut tästä paketista. Se on todellakin kovin tärkeä poliittisesti myös komissiolle. Olette oikeassa siinä, että ne jotkut ovat sanoneet, että kun etsitään matemaattista kaavaa paikkojen jakamiseen tässä parlamentissa, siinä pitää pitäisi tarkastella myös valtioiden edustusta neuvostossa. Se on pitää paikkansa, mutta se on, ylittää mandaattimia Toivoisinkin, Toivoisinkin, että, että tämä Lissabon olisi ratkaissut tämän asian neuvostossa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Se, mitä me emme tehneet, neuvotteluissa viimeisen kymmenen vuoden aikana on se, että oltaisiin muutettu vaalijärjestelmää tai parlamentin kokoonpanoa. Ja nyt me olemme tavallaan ottamassa kiinni tätä junaa, kun etsimme tämän tai pyrimme virtaviivaistamaan tätä kokoonpanoa ja lisäämään meidän julkista legitimiteettiämme. Ja tässä ollaan siirtymässä siihen suuntaan, että yritämme saada tällaisen, yritämme päästä tähän yleiseen tavoitteeseemme. Ne, jotka ovat sanoneet, että ei ole olemassa mitään puhdasta matemaattista järjestelmää, olette oikeassa – mutta, mutta meidän piti olla mahdollisimman tieteellisiä ja tukeutua tieteeseen ja puolueettomaan e, järjestelmään poliittisella tasolla, mutta ehkäpä se oli naivi lähtökohta, mutta se on kuitenkin se ohjeistus, josta lyhyesti sovittiin tässä valiokunnassa. Minä niin ikään katson, että, että näitä ei valittu suinkaan mielivaltaiselta pohjalta. Se ryhmä, joka kokoontui Aivoriiheen Cambridgeissa – kaikki osanotteet omaavat akateemisen taustan tällä alalla. Enkä nyt pidä niistä syytöksistä, jot, jossa annettiin ymmärtää, että nämä olisivat ikään kuin nämä olisivat tulleet valituiksi puolueettomiin, puolueellisiin perustein. Vaan pohjana oli heidän akateeminen maineensa. Peruskysymys, joka täytyy esittää meille itsellemme, on se, on etsimmekö me, pyrimmekö me nyt saamaan selvyyden tästä parlamentin kokoonpanosta parlamentin tasolla, kuten sopimus toteaa, vai sanommeko me ei, että se ei kuulu meidän poliittiseen toimivaltaamme, että me pääsisimme asiassa sopimukseen. Jätetään kaikki vaan neuvoston päätettäväksi, niin kuin aikaisemmin on ollut asianlaita. Tehän tiedätte, mikä minun kantani tähän on. Ja ja jatkan siltä pohjalta, että pääsisimme sopimukseen matemaattisen kaavan pohjalta. Ja varmasti tulen siinä myös pohtimaan näitä ehdotuksia, joita täällä on tullut esitettyä. Mutta, mutta näiden ehdotusten tekijöiden täytyy olla selvillä siitä, miten nämä vaihtoehtoiset järjestelmät vaikuttaisivat. Mitä taas tulee suljettuihin tai puoliavoimiin etusijäänestyslistoihin. Argumentit on esitetty kummaltakin puolelta. Edelleenkin katson, että että jos kansalaiset saavat harkintamahdollisuuden, tukevatko he eh, eh, suljettua, list, suljettua ehdokaslistaa, jonka poliittisen puolue on eh, laatinut, vai voivatko he valita yksittäisen ehdokkaan. Tämä lienee paras äh, lähestymistapa näiden kokemusten valossa, joita on saatu kansallisista demokraattisista järjestelmistä ja myös ylikansallisista federalistisista järjestelmistä on hyvä saada vahvoja poliittisia puolueita, totta maar. Mutta me olemme vasta kampanjan alkuvaiheessa, nyt vasta al- aloittamme prosessin me vasta käynnistymme prosessin, joka tulee näkemään tämän Euroopan poliittisen puoluekentän kasvavan. Ja luulenkin, että, tai ainakin toivon, että näin tapahtuu, mutta noin ensimmäisenä kokemuksena minusta meidän täytyy olla varsin maltillisia että siinä suhteen, että annetaanko näille tälle poliittiselle poliittiselle liian paljon vai, valtaa. Ja sitten kysymys siitä, että sallimmeko me ehdokkaiden olevan ehdolla niin ylikansallisilla kuin kansallisilla ja alueellisilla listoilla. Niin kuin ehdotus tällä hetkellä toteaa, kyllä, tämä kuitenkin antaisi lisää kannustinta ihmisille olla mukana ylikansallisella listalla, mutta kyllä minä näen tämän eräissä maissa, jossa kahden ehdokkuuden konsepti tuntuu liialliselta. No meidän täytyy nyt vain päästä ratkaisijassa ratkaisuun äänestämällä. Tarkistuksia ei ole tehty tämän esitykseni muuttamiseksi, mikä on sinänsä kiinnostavaa. Odotin, että, että kollegat olisivat tätä asiaa pohtineet. pohtineet. Brons puhui siitä, että kokemus ei toimi ja väännösaktiivisuus jäisi alhaiseksi. En oikein usko, luulen, että että kyynisyyttä löytyy kansallisissa poliittisissa puolueissa, jotka eivät onnistuneet puhuttelemaan kansalaisia e, e, politiikan eurooppa ulottavuudesta Tässä näkyy vissi pettymys, että Euroopan europarlamenttivaalit ovat muodostuneet kansallisiksi ja jopa äh, kansallismielisiksi, niin kuin ne ovat. Ja on olemassa viisi äh, on paljon eurooppalaisia äh, äänestäjiä, jotka haluaisivat jotakin muuta, jotka haluaisivat federalistisia, federalistisia poliittisia puolueita, jotka lähestyisivät virallisia, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia kysymyksiä, jotka edessämme ovat. Ja toivottavasti me pystymme näkemään, oliko tämä oikein. Oli monia muitakin hyviä huomioita. Ja, ja arvostan herra Vilansin selitystä oman ehdotuksesta taustalle – ja tulee tutustumaan siihen huolellisesti. Ja niin kuin aikaisemmin selitin, järjestän pariesittelijöiden kanssa tapaamisen. Ja jos joku muu haluaa osallistua tähän koko tapaamiseen antamaan ehdotuksia, niin se on ensi viikon tiistaina. Ja toivottavasti voidaan sopia siitä, että meillä on sitten ylimääräinen valiokunnan kokous 7. päivä huhtikuuta Strasbourgissa, jossa tätä keskustelua voitaisiin viedä eteenpäin. Kiitos. Kiitos kollega Duff. Tämä tehtävä on melko hankala, mutta kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy päästä tässä yksimielisyyteen. Haluaisin sanoa tästä itsekin muutaman sanasen. Euroopan parlamentissa todellakin keskustellaan e, erilaisista mielipiteistä ja suuntauksista, joita Euroopan tasolla voi olla. Ensinnäkin on yhdentyminen ja sitten on toisaalta eri kansainväliset erot. Täällä täytyy voida ilmaista eri kansojen tahtoa tai mielipiteitä. Ja näin ollen tämän Euroopan parlamentin täytyy myös koostua ihmisistä, jotka edustavat suhteellisesti eri kansoja. Toisaalta on myöskin se, että edustetaan jäsenvaltioita, niin kuin erityisesti neuvostossa on tässä täytyy päästä jonkinlaiseen kompromissiin näiden kahden asian välillä. Tässä tavallaan on kyse yksinkertaisesta asiasta, nimittäin siitä, että miten tämä, tätä suhteellisuutta noudatetaan. Ei tässä nyt niin suuria ongelmia pitäisi olla. Mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että me tätä täytyy käsitellä vielä ja kiitämme tässä vaiheessa Daffia ja toivotamme tervetulleeksi komission jäsenen komission jäsen Sefcovicin. Käsittelemme hänen kanssaan kohtia 11 ja 12. Ja ensinnäkin kohta 11, siinäkin on esittelijänä DAF ja sitten jäsennelty vuoropuhelu Euroopan komission jäsenen kanssa. DAFin mietintöön on esitetty 12 tarkistusta jo viime vuoden puolella. Olemme kuulleet DAFia tästä mietinnöstä. Ja tämä on sellainen asia, josta AFKON täytyy keskustella myös komission kanssa. Täällä onkin nyt paikalla varapuheenjohtaja Sekkovic, jonka annankin nyt heti käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Kiitos. Yeah, I mean, uh, I know you've been obliged to. Uh... Tiedän, että olette joutuneet kuuntelemaan minua todella paljon tänä aamuna, mutta jos voisin kuitenkin esitellä tämän, nämä ehdotukset ja erään muutoksen, minkä olen tänne tehnyt, niin tämä voisi ehkä helpottaa asioita. Siis jos tämä hänelle sopii, ja hän ei ole vielä minua kuullut tänä aamuna. puitesopimuksen pohjalta komission ja parlamentin on sovittava kuulemismenettelystä ja komission hyväksymisprosessista. Eli on tärkeää, että meitä ei ainoastaan kuulla ja että me kuulemme komissiota, vaan että todellakin päästään yksimielisyyteen komission ja meidän välillä. Alun perin olin ehdottanut sellaistakin uutuutta, että pyydettäisiin, että komission valittu puheenjohtaja tulisi parlamentille kertomaan salkun jakokriteereistä. Tämä oli se osa harjoitusta, joka jäi tekemättä aikaisemmissa hyväksyntäprosessien suunnitteluvaiheissa, eikä parlamentti täysin ymmärtänyt puheenjohtajan päätöksiä siitä, miten työt jaettiin. Tämä oli parlamentin virhe. Meidän olisi pitänyt esittää enemmän kysymyksiä, mutta eri komission jäsenten kuulemista tuli hankalampia siitä syystä, että ei ollut keskustelua puheenjohtaja Barroson kanssa siitä, miten hän oli päättänyt kollegion kokoonpanosta. Ja sen takia ehdotinkin, että pyytäisimme valittua puheenjohtajaa tulemaan kertomaan komission kokoonpanosta. Puheenjohtaja kokouksen ja valkuntien puheenjohtajien kokouksen yhteiseen istuntoon. Puheenjohtaja Barroso sanoi minulle, että jos hänen on pakko antaa parlamentille selityksiä hänen tärkeistä päätöksistä töiden jakamisen suhteen, niin sitten hänen on tehtävä sama, eli selitettävä samat asiat myös neuvostolle. Ja ymmärrän kyllä, että tämä on tärkeä osa valitun puheenjohtajan tehtävistä, eli että hän saa itse päättää siitä, miten nämä salkut jakaa. Jos parlamentti vahingossa vaikka heikentäisi puheenjohtajan roolia tässä mielessä, niin tämähän olisi virhe. Ja tästä syystä vedin pois tämän tarkistuksen numero yksi. Ja sen sijaan haluaisin esittää päätöslauselmaan. En siis työjärjestykseen, vaan päätöslauselmaan, joka hyväksytään tämän muutoksen yhteydessä. Esitän siihen kappaletta, jonka olet teille toimittanut. Eli yksinkertaisesti pannaan merkille, että parlamentin puhemies voi kutsua komission puheenjohtajaksi valitun henkilön kertomaan parlamentille siitä, miten hän aikoo jakaa salkkujen vastuutehtävät. Ja toivon, että komission jäsen Shevchovic kykenee meille antamaan takeet siitä, että tämä muutos on puheenjohtaja Barroson ja seurojen ajatusten mukaista. Tässä kaikki tässä vaiheessa minä kiinnostaa kyllä kovasti kuulla, mitä komission jäsen aikoo sanoa. Kiitos kollega Duff. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Sefcovicille, Ehdotan, että käsittelemme kohtia 11.12. 9, sillä komission jäsenten valitseminen on hyvin tärkeä asia. Myös jäsennelty vuoropuhelu on erittäin tärkeää valiokunnallemme, mutta meillä ei, koska meillä on kuitenkin paljon lainsäädäntövaltaa. Annan puheenvuoron komission puheenjohtajalle. Sen jälkeen saatte esittää kysymyksiä, mutta toivomme, että te puhu kovin pitkästi, jotta pääsemme eteenpäin. Thank you very much, uh, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja yritän hoitaa molemmat asiat samaan hengenvetoon, jotta sitten voidaan käydä tämä keskustelu yhtenä pakettina, koska ne kuuluvat yhteen. Haluan kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta äh, esitellä näitä asioita, joita on käsitelty herra Duffin mietinnössä. Ja sitten mietintö komissaariehdokkaiden kuulemisista. Ja tässähän on oleellinen asia myös parlamentin työjärjestyksen kannalta. Haluankin onnitella tehdystä työstä ja kaikkien prosessien selvittämisestä, jota on tehty tämän komission jäsenehdokkaiden kulmistilaisuuden osalta. Ja useimmat näistä suosituksista ovat sellaisia, että komissio pitää niitä selvänä parannuksena tämän päivän kuulemiskäytännössä. Minusta on myös hyvä tämä tuorein suullinen tarkistus, jonka herra Duff äskettäin esitti täällä valiokunnassa, koska uskon, että tämä todellakin eliminoi ilmeisiä instituutiollisia ongelmia komission tasolta, koska alkuperäisessä ehdotuksessa oli edelleen lähtökohtana se, että me saatamme rikkoa toimielinten välistä tasapainoa niin kuin ne on niin kuin Euroopan unionin toimielinten välillä on sovittu. Se suullinen tarkistus, jonka Duff teki, komissio voisi sitä täysin tukea, koska siinä otetaan huomioon nykyinen institutionaalinen tasapaino, Lissabonin sopimus ja lisäksi siinä osoitetaan, millä tavalla voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, jotta myös Euroopan parlamentti ymmärtäisi paremmin, miksi komission valittu puheenjohtaja on rakentamassa komission salkustoa tietyllä tavalla – ja miksi juuri ehdotettu komissaari olisi paras mitäkin salkkua kantamaan. Tämä puuttui aikaisemmasta prosessista, tähän herra Duff viittasikin, ja uskon, että tällä tavalla me, me luomme mahdollisuuden lisätä läpinäkyvyyttä koko prosessissa ja lisätä myös Euroopan parlamentin ymmärtämistä, ymmärrystä sen suhteen, miten salkut jaetaan, miten ne kokoonpannaan ja miksi sitten kukin komissaariehdokas olisi paras henkilö kantamaan kutakin salkkua. Sitten näistä yksityiskohdista tässä herra Duffin mietinnössä. Olen iloinen siitä, että voimme keskustella tästä, niin kuten puheenjohtaja sanoi. Tämähän oli sellainen sopimus tässä puite, tästähän sovittiin puitesopimuksen tasolla. Ja on hyvä, että voimme puuttua näihin asioihin, koska tämä erityisesti koskee komissiota Heti kun kuulemisprosessi on viety läpi, niin silloin tiedetään, minkälainen tyyppi on kyseessä. Ja tällä tavalla on tärkeää, tärkeää saada selkeät ja läpinäkyvät säännöt. Ja se, mitä DAF ehdottaa mietinnössään, on se, että se pyydetään kehittämään selkeät horisontaaliset säännöt kaikissa parlamentin kuulemistilaisuuksien vaiheissa. Meidän täytyy improvisoidakin tietyssä vaiheessa. Viimeksi se politiikassa on aika vaikeaa välttää improvisointia täysin, mutta totta kai mitä selkeämpää ja horisontaalisempaa tämä säännöstö on, sitä läpinäkyvämpi tämä prosessikin voi olla. Siksi me pidämme hyvänä sitä, että jos voimme päästä vastuvan pitkälle eteenpäin näissä horisontaalisissa järjestelyissä ja sääntöjen soveltamisessa horisontaalisella tasolla erityisesti kuulemistilaisuuden sääntöjen ja arvioinnin osalta. Ja toivottavasti voitaisiin jättää myös kunkin valiokunnan harkinnan varaan tiettyjä asioita. Ja konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin se, mikä olisi oikein hyvä jos meillä voisi olla sellainen sääntö, joka mahdollistaa antaa saman ajan, saman ö, yhtä paljon aikaa kaikille kuulemistilaisuuksille, koska uskon, että tämä, tämä tukisi tätä horisontaalista konseptia ja tasavertaista komissaariehdokkaiden kohtelua kaikissa parlamentin valiokunnissa. Toinen asia voisi olla myös sellainen, että kukin komissaariehdokas saisi oikeuden puuttua keskusteluun heti kuulemistilaisuuden alussa ja hänellä olisi myös mahdollisuus esittää omat prioriteettinsa ja näkemyksensä ennen kuin varsinainen keskustelu ja kysymys- ja vastauskierros alkaa. Tässä, tässä yhteydessä toteaisin, että meidän pitäisi tarkastella myös sitä, mikä olisi optimaalinen johdantopuheenvuoron pituus. Me, me aloitimme 20 minuutilla, tällä kertaa sitä lyhennettiin 10 minuuttia. Komissiossa katsotaan, että se ei ole mikään helppo juttu ilmaista omia prioriteettejaan tai esitellä omia sitoumuksiaan kymmenessä minuutissa, mutta ymmärrämme, että tämä on teidän päätöksen, ei me kunnioitamme sitä, mutta edelleenkin vetoaisin sen puolella, että voitaisiin pohtia tätä uudelleen, koska kymmenen minuuttia Onko 10 minuuttia optimaalinen aika, koska kuitenkin kuuleminen yleensä kestää kaiken kaikkiaan kolme tuntia. Ja sitten näistä muista menettelytavoista kuulemistilaisuuksissa. Tehän tiedätte, että tämähän alkaa kysely, kysymyskaavakkeilla. Tässä voisi olla hyvä, jos kukin komissaari saisi mahdollisuuden kommentoida – näitä valiokuntaprioriteettejaan ja kuuluvatko nämä hänen tulevaan salkkuunsa. No, prosessin selve, sel, selkeys ja horisontaalinen konsepti ja valmistautuminen valiokuntatasolla tähän kuulemistilaisuuteen. Se olisi varmaan hyödyllistä molemmille osapuolille, jos nämä jos nämä kysymykset äh, ryhmiteltäisiin äh, aihekategori, aihe, eri aihekategorioihin. Kysymyskaavake ja sitten kuulemistilaisuus, sitten kuulemistilaisuuden jälkeinen arviointi. Tässä uskon, että ja se ehdotus, että 24 tunnin deadline arvioinnin julkistamiselle on tervetullut ehdotus, koska se Siinä saadaan äh, läpinäkyvyyttä prosessiin ja se tekisi selväksi sen, että, että arvioinnin äh, sisältö koskee kutakin äh, kuulemistilaisuutta. Tehän tiedätte, mitä minä tarkoitan tällä. Ja komissio pitää myös tätä selkeää ja läpinäkyvää sääntöä kuulemistilaisuudelle tärkeänä Meillä on erilaisia menettelytapoja, niin kuin viime prosessissa oli, päätettiin enemmän tai vähemmän itse valiokunnassa, millä tavalla hoidetaan kuulemistilaisuuksia, jos katsottiin, että se ei ollut täysin selkeä. Edelleenkin voitaisiin ottaa käyttöön normaaleja proseduureja, joka voisi lisätä selkeyttä ja selvyyttä koko prosessissa. suullisista tarkistuksista, mitä DAF esitti, jos nyt sallitte, niin pyytäisin valiokunnan tukemaan näitä tarkistuksia, koska se todellakin huolehtisi tästä toimielinten välisestä asetel. Andrew Duff on todellakin kunnioittaa Eurooppa-oikeutta ja taas toisaalta tässä lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tässä prosessissa. Ja vetoaisinkin sen puolesta, että tukisitte näitä tarkistuksia. Minä ainakin teen sen tässä ja nyt, koska minusta se oli hyvä ehdotus. Mitä taas tulee muihin elementteihin tässä mietinnössä, herra Duff ehdotti, että Sitten kun tulee tämän komission virkaanastumisesittely, niin silloin koko neuvoston pitäisi, äh, asemassa pitäisi olla paikalla Euroopan neuvoston äh, pysyvä puheenjohtaja äh, ja kyseisen neuvoston puheenjohtaja. Totta kai tämä on keskinen asia, tämä on kahden osapuolen asia ja on tietenkin vaikeaa saada koko neuvosto paikalle ja ymmärrän hyvin, että Euroopan neuvoston puheenjohtajan kutsuminen on tietenkin kohteliaisuuskysymys parlamentin puolelta. Luulenpa, että jos sallitte minun vielä sanoa päätteeksi, että haluan kiittää herra Daffia hänen mietinnöstään – tässä nähdään, että, että tässä on pientä erimielisyyttä siitä ja ristiriitaisuutta sen suhteen, miten komissio ja esittelijä näkevät tämän prosessin, minkälaisia opetuksia voidaan saada näistä prosesseista, jotka ovat hyvin vaativia, vaativia ja tärkeitä komission työskentelykannalta. Siksi komissio on kiitollinen esittelijälle tästä työstä ja tästä mietinnöstä. Jos sopii puheenjohtaja, niin haluaisin jatkaa eräillä lisäkommenteilla, jotka liittyvät meidän rakenteelliseen vuoropuheluumme ja toimintaväliseen yhteistyöhön. Tässä haluaisin vain painottaa sitä, että komissio on tyytyväinen siihen, miten puitesopimusta on pantu täytäntöön tähän mennessä. Tehän tiedätte, että silloin kun puhuimme puitesopimuksesta, pari kuukautta sitten oli edelleenkin vissejä jännitteitä ja vähän epäilyjäkin ja vahvia varaumiakin neuvostossa, mutta sen jälkeen kun tämä puitesopimus on saatu käyntiin, olemme voineet olla tyytyväisiä sen tulokseen. Täytyy sanoa, että vaikkakin keskustelu oli aika vilkasta silloin taannoin komitea, valikuntien puheenjohtajan kokouksessa, niin olemme kuitenkin siirtyneet nyt ongelmista, jotka on nähty tärkeinä siinä vaiheessa, me olemme siirtyneet nyt uusiin ongelmiin, on selkeä, selvää, että, että ne on, on, asiat, jotka olivat ongelmallisia alkuvaiheissa, jotka mutkistivat meidän yhteistyötämme, niin ne on kuitenkin hoidettu oikeastaan molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Ja, mutta tässä edellisessä valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa on, on sitten puututtu myös hallinnollisiin kysymyksiin komissiossa ja parlamentissa ja siihen järjestelmään, millä tavalla parlamentti on kehittämässä sisäisiä standardejaan. Näin ollen myös parlamentin jäsenet pystyvät helpommin käsittelemään myös luokiteltua tai salaista tietoa, ja tämä on tärkeä asia molempien instituutioiden kannalta. Yhteistyö niin komission kuin parlamentikin tasolla on etenemässä varsin hyvin. Toinen asia, ja haluan tässä kiittää puheenjohtaja Kasinia henkilökohtaisesti, tämä koskee yhteistyötä avoimuusrekisterin tasolla. Euroopan parlamentin neuvottelutiimihän oli erittäin hyödyllinen ja avulias etsittäessä hyviä vastauksia ja ratkaisuja näihin moni, monimutkaisiin kysymyksiin sen suhteen, millä tavalla voitaisiin, voitaisiin tehdä lopparirekisteristä kehitettyä avoimuusrekisteriä, millä tavalla kehitetään näitä välineitä, jossa, joka vaikuttaa myös ylipäätään tähän poliittiseen ympäristöön Brysselissä, jossa on muitakin kuin toimijoita kuin loppareita, ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä parlamentin neuvottelutiimin kanssa. Minusta me pääsimme tulokseen ja avoimuusrekisteri tulee olemaan keskeinen tekijä siinä, miten avoimuustekijät nähdään Brysselissä ja miten nämä kaikki toimijat, jotka ovat osa poliittista keskustelua Euroopan asioista, miten heidät rekisteröidään myönteisessä ja hengessä ja avoimella tavalla – ja tiedän, että nyt olimme yhteistyössä sen suhteen, miten saadaan neuvosto tähän veneeseen mukaan. Olen varsin optimistinen sen suhteen, että pääsemme tähän tavoitteeseen ja pidän tätä hyvin tärkeänä poliittisena signaalilla, jossa kolme toimielintä pystyisivät sopimaan tästä asiasta ja, ja painottamaan avoimen tärkeyttä tässä, tässä tärkeässä kysymyksessä – jota hallinnoidaan sitten avoimuusrekisterin voimin. Viimeinen kohta, josta keskustelimme hyvin tiiviisti viime täysistunnossa, koski sopimusmuutoksia ja sitä, miten voimme, voimme saada toimimaan tämän uuden eurooppalaisen vakausmekanismin ja tässä voin raportoida teille, että vaikkakin tilanne oli haastava ja eri jäsenvaltioilla oli omat tiivät kantansa alkuvaiheessa, niin tällä, tässä vaiheessa perjantaina on selvää, että me pystyisimme takaamaan johdonmukaisuuden Euroopan vakausmekanismin ja taloushallinnon tasolla, että me pystymme säilyttämään äh, EUn toimivaltuuden ennallaan ja voimme varmistaa, että, että tämä uusi arkkitehtuuri pystyy huolehtimaan paremmasta taloudesta hallinnosta ja taloudesta yhteistyöstä Euroopan tasolla ja tällä on tarkoitus tietenkin puolustaa yhteistä mutta Tämä on tärkeä saavutus, joka perjantaina saatiin aikaan. Ja tämä oli Euroopan komission ja parlamentin periaatteellinen linjaus, ja se oli hyvin tärkeä keskustelu. Ja olemme pystyneet kuitenkin rakentamaan keskustelua siihen syntään ja suuntaan, että siinä tähdetään selkeisiin linjauksiin sen suhteen, millä tavalla ollaan yhteistyössä näissä tärkeissä asioissa tulevaisuudessa. Ja lopuksi komission työohjelmasta. Minusta tämä rakenteellinen dialogi etenee varsin hyvin komissaarien ja, ja vastaavien valiokuntien välillä. Mehän olemme pyrkineet luomaan tämän uuden elementin komission työohjelmaan – mutta me emme keskustele pelkästään vain tulevaan vuoteen, vaan me, me informoimme teitä ja suuta yleisöä siitä, mitä, mitä on tavallaan putkessa komissiossa seuraavia vuosia silmällä pitäen vaalikauden aikana. Me näemme, että, että keskustelusta on tullut konkreettisia ja tämä mahdollistaa myös komission toimien ennakoitavuutta. Ja tässä odotammekin tätä rakenteellista dialogia komissaarien ja niitä, tavallaan niitä vastaavien valiokuntien välillä. Ja keväällä me toimimme tällä pohjalla ja odotamme myös tapaamista valiokuntien puheenjohtajien kokouksen kanssa. Nämä kaikki ovat tärkeitä mausteita komission työohjelmassa vuodelle 2013, joka, jonka komission puheenjohtaja esitteli syyskuussa täysistunnossa. Ja, mit, ja painopisteet vuonna 2013 komission työohjelmassa ovat Siinä jatketaan EU 2020 strategiaan äh, millä sen, sillä tavalla, miten saadaan seitsemän lippulaivaohjelmaa konkreettisten toimien tasolle. Ja totta kai se olisi myös ensimmäinen vuosi, jolloin me käyttäisimme uusia välineitä, joita saamme työkalupakkiimme, joilla voidaan paremmin äh, tehostaa taloushallintoa ja vahvempaa talouspoliittista yhteistyötä ja vahvimpia suosituksia EU-tasolta jäsenvaltioiden suuntaan suhteessa niiden taloudelliseen suorituskykyyn. Ja sitten sen lisäksi esittelemme myös uuden kunnianhimoisen päivityksen Tukholman ohjelmaan, ja jolla pyritään tehostamaan yhtenäismarkkinoiden tehokkuutta. Puheenjohtaja olen varmasti ylittänyt jo aikanekin. Tiedän, se, kuinka arvo, tiedän kuinka arvokasta valiokunnan käytössä oleva aika on. Siksi päätänkin tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja ensimmäisenä kollega Guerrero. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Aikoinaan minä olin varjoesittelijä herran Daffin mietinnössä. Me kaikki esittelijät Daffin johdolla työskentelimme hyvin koordinoidusti ja olimme hyvin pitkälle yksimielisiä tehdystä työstä. Tästä huolimatta minä esitin joitain tarkistuksia edustaja Daffin mietintöön. Nämä tarkistukset liittyvät joihinkin niistä seikoista, jotka komission jäsen mainitsi. Minä esitin, että emme puhuisi 20 minuutista tai 10 minuutista, vaan 15 minuutista, 15 minuutin puheenvuorosta ja näin komission jäsenehdokkaalla olisi aikaa kertoa vähän pidempään ajatuksistaan, mutta hän ei kuitenkaan veisi liikaa aikaa kuulemistilaisuudessa. Ja sitten esitin toisenkin tarkistuksen, jonka pohjalta kolme tuntisessa istunnossa, jos siinä ei päästäisi tarpeeksi selvään lopputulokseen tai jos pitäisi pyytää lisää tietoa ehdokkaalta, että tässä tapauksessa voisi olla poikkeuksellisesti mahdollista pyytää uutta valiokuntakokousta, jotta voitaisiin jatkaa henkilön kuulemista. Kolmas seikka, jonka mainitsin, oli, että pitäisi antaa eri puolueryhmien koordinaattoreille oma asemansa, kun kuulemistilaisuutta järjestellään. On tietysti kunkin edustajan tehtävä omasta puolestaan esittää kysymyksiä ehdokkaalle, mutta minun kokemukseni, vaikka olen täällä nyt ensimmäistä kertaa, kokemukseni on, että kysymykset usein toistuivat ja se edustaja, jonka mielessä oli joku tietty kysymys, ei muuttanut tätä kysymystä, vaikka kysymys olisi jo esitetty kolme kertaa aikaisemmin. Eli ehkä kannattaisi järjestää koordinaattorikokous, eli vaihdettaisiin vähän tietoa siitä, minkälaisia ajatuksia kullakin portaaryhmällä on, ja voitaisiin vähän jakaa töitä, ja tällä tavoin kunkin ryhmän edustajalla voisi olla mahdollisuus päättää, mistä aiheista halutaan pyytää vastauksia ehdokkaalta. Ja lopuksi oli sitten vielä sellainen mahdollisuus, että kun laaditaan asiakirjaa kuulemisen lopputuloksesta, että tässä olisi mietinnöstä vastaava esittelijä, jonka tehtävä on määritelty. Jos ajatellaan suullista tarkistusta, jonka DAF tässä esitteli, komission jäsen hyväksyy sen, koska se kunnioittaa toimijoiden välistä tasapainoa. No minusta tässä kannattaa vielä vähän odotella. Ehkä voin itsekin nyt antaa vähän lisää tietoja asiasta, mutta tässä on kuitenkin tällainen välimahdollisuus, välitilanne, eli että ei pyydetä sitä, että puheenjohtaja tulee kertomaan, kuka ehdokas saisi minkäkin salkun, mutta voisi ehkä kuitenkin kannattaa kutsua paikalle komission puheenjohtaja ja pyytää häntä kertomaan yleiskriteereistä, joiden pohjalta kollegiota ollaan kokoamassa. Ja sen pitäisi liittyä siihen ohjelmaan, jonka puheenjohtaja on esitellyt parlamentin täysistunnossa ja tämän ohjelman painopistealueisiin liittyen. Näin, jos valittu puheenjohtaja tulisi paikalle, niin siitä tulisi ikään kuin vuoropuhelu tästä tapaamisesta, ei niinkään valvottaisi sitä, miten salkut on tarkoitus jakaa ja toimivaltuudet kullekin komission jäsenelle, vaan käytäisiin vuoropuhelua näistä yleiskriteereistä, jotka koskevat kollegion kokoonpanoa ja tämä pitäisi yhdistää sitten niihin prioriteetteihin, joista puheenjohtaja on jo kertonut koko parlamentille. Ja mitä tulee tähän toiseen osaan, haluaisin nyt viitata siihen, mitä komission jäsen sanoi perussopimuksen uudistamisesta. Eli tarkoituksena olisi käyttää hyväksi niin hyvin kuin mahdollista euroalueen johtajien hallitusten johtajien viime viikkoista kokousta niin, että parlamentin täysistunnolle tehtäisiin esitys, että hyväksyttäisiin yksinkertaistettu muutos perustamissopimukseen ja että se hyväksyttäisiin periaatteessa niin kuin neuvosto on sen esittänyt sen jälkeen, kun on voitu taata osallistuminen siihen ja että voidaan valvoa vakausmekanismin toimintaa ei ainoastaan neuvoston toimesta ja euroalueen maiden toimista, vaan että mm, toimielimet, neuvosto ja parlamentti siinä valvovat asiaa koordinoitusti. Kiitos. Puheenjohtaja puhui ilman mikrofonia. Hefner. Hefner seuraavaksi. Yes, thank you very much. Kiitoksia, komissaari Ceskovic, tästä, että tulitte esittämään meille tämän yleisselvityksen kuulemistilaisuuksista minä ja kaikki ovat varmasti tyytyväisiä siihen, mitä Andrew Duff on paperille saattanut mietintöönsä. Ja tässä on tehty paljon hyviä suosituksia Luulenpa, että on kovin mielekästä, ettei pelkästään keskustella komissaari ehdokkaiden kanssa, mutta että, että voidaan olla puheyhteydessä myös komission puheenjohtaja ehdokkaan kanssa, komission valitun puheenjohtajan kanssa siitä koko paketista, mitä komissio tulee työstämään. Ja katson myös, että, että on velvollisuus komissaariehdokkaiden puolella valmistautua, mutta velvollisuuksia, velvollisuuksia kuuluu myös meille, että me valmistaudumme mahdollisimman hyvin parlamentin puolella, jotta välttäisimme et sen, että samoja kysymyksiä esitetään kahteen tai neljä tai viiteenkin otteeseen. Ja olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, että, että pitäisi olla valmisteleva tiimi jokaisessa valiokunnassa ja se, se pitäisi koostua koordinaattoreista. Se olisi varmasti paras ajatus hoitaa tämä tällainen, jotta saataisiin johdonmukainen jo kuulemistilaisuus rakennettua. Haluaisinkin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni teiltä siitä, mikä on valmisteluvaihe Euroopan kansalaisaloitteen käyttöönotossa. Ensinnäkin komission puolella suoraan, siis myös siinä mielessä, että miten valmistelut etenevät, mitä henkilökuntaa tarvitaan tähän tekniseen, juridiseen ja poliittiseen prosessin hoitamiseen ja toisekseen itse <clears throat> tästä valmisteluprosessista. joka liittyy ratifiointiin jäsenmaissa, aivan erityisesti puhuttaessa verifioinnista ja kun tarkastellaan näitä ongelmallisia näkökohtia, jotka liittyvät online-prosessiin, joita me kaikki haluamme. Ja sehän on asetuksessakin todettu. Siinäpä ne tärkeimmät kysymykset tästä tällä haavaa. Ja viimeinen kysymys aivan lyhyesti. Pyytäin, kysyisinkin teiltä, mikä on teidän vastu, vastuualueenne näissä perustuslaillisissa ja instituutioissa kysymyksissä komissiossa. Mikä on teidän käsityksenne siitä, että minkälaista vakausmekanismia on, nyt ehdotettu, koska me, minä olen ja me olemme kaikki hieman pelokkaita, että liian paljon on sijoitettu unionimetodin ulkopuolelle. Ja komission ulkopuolelle, jossa on kuitenkin paljon tietoa ja kykyä hoitaa näitä asioita – jos te haluaisitte kommentoida tätä, olisin kiitollinen. Kiitos. Honorable Duff, yes. Ja sitten kollega Duff. Um, chairman, uh, thank you and uh, thank you. Puheenjohtaja, kiitos kaikille niille, jotka puhuivat mietinnön hyväksymisen puolesta. Kollega Guerrero ja Shevkovic ovat yhteisesti mahdollisesti oikeassa sanoessaan, että 15 minuuttia olisi sopivampi aika kuulla komissaariehdokkaan ajatuksia. Olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkia ehdokkaita täytyy kohdella samalla tavalla ja kuulemisajan täytyy olla yhtä pitkä kaikilla. Koordinaattoreiden vastuuta pitäisi vahvistaa, jos emme me emme voi kestää sitä, että jotkut parlamentin jäsenet eivät noudata tiettyjä sääntöjä tai käyttäytyvät huonosti. me teemme kaiken tämän edestä kuitenkin parhaamme ja me olemme, edistymme jatkuvasti prosessin parantamisessa. Sitten komission jäsenten toimintasäännöistä. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun ajatellaan koko komission hyväksymisprosessia – kohdassa 1.5 puhutaan taloudellisia etuja koskevasta ilmoituksesta. Ja siinä sanotaan, että ilmoitus on annettava, kun komission jäsen aloittaa tehtävässään. Mutta se on kuitenkin liian myöhään. Rehellisesti sanottuna taloudellisia etuja koskeva ilmoitus pitäisi antaa paljon aikaisemmin, jotta säilytetään johdonmukaisuus. Ja esimerkiksi tämähän annetaan oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Vain tapauksissa, joissa on epäjohdonmukaisuuksia tai epäilyksiä. Nämä asiat on otettava kuulemisessa esille, tai jos epäilyksiä on, niin taloudellisia työkoskeva ilmoitus on otettava esille. Olisi noudatettava järjestelmällistä lähestymistapaa kaikkiin jäsenehdokkaisiin, mitä tulee tuohon ilmoitukseen. Ja pyytäisin, että puheenjohtajakokous käsittelee tätä asiaa, kun puheenjohtaja Barrosun kanssa puhutaan toimintasäännöistä. Ja haluaisin tietää tämän pyynnön, mihin se johtaa. Voisimmeko muuttaa kyseistä kohtaa? Niin, että siinä vaaditaan, että komission jäsenehdokkaat antavat nuo taloudellisia työ koskevat ilmoitukset ennen kuulemisia. Sitten taas vakausmekanismista. Kuten tiedätte, emme ole äänestäneet tästä täysistunnossa, mutta valiokunta on tehnyt ehdotuksia säännöistä, joita sovellettaisiin mekanismin toimintaan. Ja tätä varten tarvitaan asetus, josta neuvosto päättää yhdessä parlamentin kanssa. Tähän täytyisi sisällyttää tiukat ehdot, joista muutosesit, perussopimusten muutosehdotuksissa puhutaan. Olisi hyvä, jos puheenjohtaja Barroso tukee parlamenttia Euroopan neuvoston kokouksissa näistä, näissä ehdotuksissa, jotka koskevat mekanismin toimintaa. Varsinkin kun mekanismi itsessään perustetaan hallitusten välisellä sopimuksella. Kiitos. Kiitos kollega Duff ja sitten annan komission jäsen Sefcovicin vastata. Ja myöhemmin eh, tässä ensinnäkin omia eh, esity- huomioitani. Ensinnäkin eh, poliittisista puolueista. Me keskustelimme kollega Janna Koun mietinnöstä, joka koskee Euroopan tason puolueita ja siinä käsiteltiin muun muassa rahoitusasioita. Ja olisi hyvä tietää, millaisia ehdotuksia mahdollisesti komissiolla olisi tähän. Ja kun ajatellaan vaalilakia, joka on hyvin tärkeä asia, niin kysynkin, että voisiko komissio tähän kommentoida. Ja toinen asia koskee jäsenneltyä vuoropuhelua. Kuten jo aikaisemmin on sanottu, niin AFKO-valiokunnalla ei ole hirvittävästi eh, lainsäädännöllistä toimivaltaa, mutta meillä on kuitenkin toimivaltaa eh, toimielinten välisten sopimusten alalla. Ja eh, perussopimuksissa sanotaan, että komissio antaa, esittää vuotuiset ja monivuotiset lainsäädäntöohjelmansa toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. Nyt kiitän omasta puolestani ja annan komission jäsenelle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Vien viedän vähän teidän mikrofoniani. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille edustajille valiokunnan jäsenille näistä kommenteista. Ensinnä, herra Guerrero, 15 minuuttia olisi kyllä ihan järkevä kompromissi. Jos kuulemistuolissa istuu, niin kun ensimmäistä kertaa prioriteetista puhuu, niin aika rientää, mutta kun kysymyksiä esitetään, niin sitten aika kuluu todella hitaasti. Eli jos voidaan tässä mennä kymmenestä minuutista kolmeen tuntiin, niin kyllä tämä olisi ihan järkevää, eli 15 minuuttia. Ja varmasti muut komission jäsenet, jotka kävivät tämän läpi ja varmasti tulevat komission jäsenet olisivat tyytyväisiä, jos nämä ehdotukset menisivät läpi. Voin myös yhtyä siihen, mitä edustaja Guerrero ja edustaja Hefner sanoivat vastavuoroista ja monenpuolisesta valmistelusta. Tietysti komissioehdokkaat tulevat mielellään sellaisiin tilaisuuksiin, jotka on hyvin valmisteltu, sillä heidän pitää siellä tehdä selväksi, että he ovat kyvykkäitä hoitamaan niitä asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka ovat osa heidän salkkuaan, niin olisi hyvä, että he pystyisivät osoittamaan, että ovat hyviä poliittisia kumppaneita näille valiokunnille. Olisi hyvä, jos he voisivat valmistautua mahdollisimman hyvin, koska siinä on usein aika vähän aikaa nimityksen ja kuulumisen välillä. Ja voin yhtyä molempien ajatuksiin sen osalta, että Euroopan parlamentti myös valmistelisi asiaa samalla tavalla, eli voitaisiin välttää päällekkäiset kysymykset ja voitaisiin koordinaattorin kesken puhua siitä, miten pitäisi jäsenellä nämä kysymykset, erityisesti jos tämä salkku on laaja ja siinä on erilaisia vastuualueita. Näin keskustelusta tulee myös vähän yhdenmukaisempaa. Ja ymmärrän kyllä, mitä täällä sanottiin, että tämä on Euroopan parlamentti, jossa kullakin parlamentaarikolla on oikeus kysyä mitä haluaa, mutta jos tämä prosessi voitaisiin nyt jäsenellä sillä tavoin, että se olisi paremmin valmisteltu ja organisoitu ja olisi selvät aihealueet tämän kuulemistilaisuuden yhteydessä, niin tämä olisi järkevämpää ja selkeämpää sekä meppien että yleisön kannalta. Ja näin myös komission jäsen voisi antaa kattavamman kuvan siitä, mitä hän haluaa tehdä tietyllä, tietyn, tietyn asiaan liittyen, sillä hän voisi vastata useampaan kysymykseen kerralla, jotka liittyvät samaan aihealueeseen. Eli tästä olisi kyllä molemmille hyötyä ja ajatus, että olisi esittelijä, joka olisi vastuussa kuulemisesta. Tämä on hienoa. Näin tämä henkilö hyvin yksityiskohtaisesti vastaisi tästä koko prosessista. Ja sitten se ajatus, että tehtäisiin jälkikäteisarviointi kuulemisen jälkeen, niin varmasti tämä kaikki hoituisi nopeammin. Mitä tulee tähän puoliväliehdotukseen herra Guerrerolta, Euroopan parlamentilla on hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle hänen filosofistaan, yleiskriteereistä, hänen ajatuksistaan liittyen siihen, miten salkut on tarkoitus jakaa siinä täysistunnossa, joka hänen kanssaan pidetään. Tämä on oikein hyvä ajatus. Olisi hyvä, jos valittu puheenjohtaja voisi esitellä lähestymistapansa, ajattelutapansa jo tuossa yhteydessä ja parametryisi hyötyä siitä, jos se saisi tietää, minkälainen ajattelu siinä komission puheenjohtajan eh, taustalla on, kun hän valmistelee salkkujakoa. Pidin edustaja Daffin sulista tarkastuksesta, koska se todellakin noudattaa Preston sopimusta ja toimintin välistä tasapainoa ja sitä ajatusta, jonka pohjalta salkut pitäisi jakaa ja kenelle ne pitäisi antaa. Eli me emme tällä tavoin loisi mahdollisuutta sille, että voitaisiin jotenkin neuvotella siitä, kenelle mitäkin annetaan ja niin poispäin. Varmasti tiedätte, mitä tarkoitan. jos tämä koskisi tätä prosessia, siitä tulisi sitten tärkeä osa neuvotteluja, koska minun mielestäni puheenjohtajan oikeus on päättää siitä, miten salkut jaetaan ja ketkä ovat paremmat ehdokkaat parhaimmat ehdokkaat näihin tehtäviin. Sitten heidän pitää tietysti tulla tänne teidän luoksenne tekemään selväksi, että he ovat kyvykkäitä ja he ansaitsevat luottamuksensa tämän asian hoitamiseen. Sillä näinhän tämä asia oli suunniteltu ja näin nämä institutionaaliset roolitkin jakautuvat. Ja haluan kiittää edustaja Guerreroa kommenteista, jotka koskevat sopimuksen muuttamista ja yksinkertaistettua menettelyä. Te aivan oikein korostitte sitä, että kun kyseessä on tämä tärkeä asia, jolla annettaisiin lisää välineitä taloudellisen vakauden puolustamiseksi ja euron puolustamiseksi, niin jotkut jäsenvaltiot katsovat, että tämä uusi väline olisi sekä Euroopan lainsäädännön että kansallisen lainsäädännön mukaista. Nyt on mentävä nopeasti, sillä jos mentäisiin tavanomaisiin käsittelyyn, niin tämä johtaisi hankalaan keskusteluun, joka koskee sitä, minkälaisia toivallan siirtoja on tehtävä ja niin poispäin, ja tämä johtaisi erilaisiin keskusteluihin ja koko asia mutkistuisi kovasti. Sen takia yksinkertaistettu menettely on tällä kertaa oikea tapa toimia, ja siksi olemme oikein kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se on valmis tukemaan tätä toimintatapaa. Sitten vastaus edustaja Hefnerille, erityisesti hänen kysymystensä toiseen ja kolmanteen osaan, mitä tulee kansalaisaloitteeseen, jota työstimme hyvin läheisessä yhteistyössä. On ilo kertoa, että jos ajatellaan komission tehtäviä, erityisesti sitä nettisivua, minne kansalaisaloitteet kirjataan ja uuden ohjelmiston valmistelu, josta siis nämä voitaisiin ladata kansalaisille ja näin kerätä allekirjoituksia. Kaikki tämä on nyt jo tulossa. Varmasti me pystymme ajoissa nämä asiat valmistelemaan työssä. On edistytty jo pitkälle ja tuskin tässä tulee ongelmia ohjelmisto. Ongelmat saadaan ratkaistua hyvissä ajoin ennen kuin kansalaisaloite voimaan ensi vuonna. Sama asia korkea käsikirja, joka on sekin varmasti valmis hyvissä ajoin. Eli siinä vaiheessa, kun järjestäjät haluavat käyttää kansalaisaloitetta, niin tämä onnistuu jo sen ensimmäisenä toimintapäivänä ensimmäinen huhtikuuta 2012 tiedot ovat sitten saatavissa jo etukäteen hyvissä ajoin, jos halutaan lähteä käyttämään tätä uutta demokraattisen keskustelun välinettä ihan sen ensimmäisestä voimaan astumispäivästä alkaen. Mitä tulee sitten jäsenvaltioiden tilannetta, tällä hetkellä ei ole ongelmia, toivottavasti näitä ei siis tule. Siellä on samaa demokraattista painetta, mitä meillä on myös komission suuntaan. Komissiossa sitä on havaittu, eli kansalais yhteiskunta haluaa, että tämä väline astuu voimaan ajoissa ja on tehtävä myös kaikki tarvittavat lainsäädäntömuutokset kansallisella tasolla hyvissä ajoin. Mitä tulee Euroopan vakausmekanismiin, tältä osin komissio ja Euroopan parlamentti, me olemme aika lailla samaa mieltä monesta asiasta mekin uskomme, että ratkaisu olisi löydettävissä olemassa olevista perustamissopimuksista ja meidänkin mielestämme olisi parempi, että vakausmekanismi olisi osa yhteisöhallintoa ja kuitenkin samaan aikaan tiedämme, että tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät tätä pystyneet näin hyväksymään. Niin kuin Euroopan unionissa on monesti käynyt, tässäkin asiassa oli tehtävä kompromissi. Ja lopulta saimme aikaiseksi sellaisen kompromissin, joka on helppo hyväksyä, koska se todella mahdollistaa vakausmekanismin roolin toteutumisen. Ja tässä on toimittava myös perustamissopimusten mukaisesti, niin kuin jäsenvaltiot sanoivat myös komission puheenjohtaja ja kaikessa valmistelutyössä tehtiin selväksi, että on varmistettava, että tässä ei meinaa eurooppalaisen lainsäädännön ulkopuolelle, sillä meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että komissio perustamissopimusten vartijana toimii niin, että myös tämä mekanismi on Euroopan lainsäädännön mukaista. Me siis voimme luvata, että hyvin tarkkaan valvomme prosessin edistymistä. Me pyrimme hoitamaan oman roolimme mahdollisimman hyvin, jos ajatellaan Euroopan poliitikoiden yhdenmukaisuutta ja komissiollahan on tämä keskeinen rooli, kun puhutaan näistä tärkeistä aiheista, eli miten tehdään parempaa yhteistyötä tällaisissa tärkeissä asioissa, kuten talous, kilpailukyky ja uusien uudenaikaisten työllisyyspolitiikkojen luominen Euroopan unionissa. Ja sitten Edustaja Daffin kysymys liittyen käytännön sääntöihin. No, kokouksessa käyty keskustelu oli mielestäni aika lailla rakentavaa. Ja jos tullaan sitten tähän eh, selvitykseen taloudellista eduista, niin tietysti tässä on selvää se, mitä herra Duff sanoi, eli jos tästä asiasta vastaisi juuri valiokunta ja juuri valiokunnan kannalta on tärkeää saada tämä selvitys ennen kuulemista. Kyllä minä tämän ymmärrän. Nyt odottelemme Euroopan parlamentin kantaa, joka pitäisi hyväksyä puheenjohtajakokouksessa. Tämä asia varmasti löytyy sieltä lausunnosta ja sitten komissio taas tutustuisi näihin ehdotuksiin ja ilman muuta kertoisin tästä asiasta kollegoille komissiossa ja varmasti hekin sitä sen pystyisivät hyväksymään aivan niin kuin minäkin, koska ymmärrän, miksi tämä tarkistus on tehty. Mitä tulee sitten vakausmekanismin hallinnointiin ja sisäisiin prosesseihin ja niiden järjestämiseen – minun on nyt vaikea sitoutua näihin tekemiin ehdotuksiin. Tämä ei ole minun asiani. Minun on oltava yhteydessä kollegoihin ja keskusteltava siitä, mitä muut ajattelevat, onko tämä hyväksyttävissä. Toistaiseksi meillä on tällainen yleissuunnitelma, eli miten otettaisiin mukaan yksityiset sijoittajat, heidän vastuunsa, minkälaisia kollektiivisia toimintaa lauselkeita voitaisiin ottaa tänne mukaan, jotta voitaisiin huomioida samalla solidarisuus ja moraalisen haitan torjuminen. Tehän tiedätte, että kaikki nämä uudet säännöt löysivät liitteestä kaksi, joka oli neuvoston ehdotuksen liitteenä siis, mutta toistaiseksi ei olla päästy siihen, miten päätettäisiin sisäisistä toiminnoista tässä vakausmekanismissa. Ja sitten siihen, mitä edustaja Kassinen sanoi lopuksi, poliittisissa puolueissa, no siis me odotamme kovasti lopputulosta, Euroopan parlamentilta, mutta meillä on kuitenkin yhteinen tavoite selvästi, eli miten voimme saada aikaiseksi todella eurooppalaista julkista tilaa ja poliittista tilaa. Oli, jos olette sitä mieltä, että säädökset 203-204 kaipaavat päivitystä, niin olemme valmiita niistä keskustelemaan ja tarpeen vaatiessa voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia. Ja sitten viimeinen asia, unionin ohjelmointi. Tästäkin puhuttiin paljon puitesopimuskeskusteluissa ja tässä varmasti paras tapa toimia olisi käydä konkreettisia keskusteluja parlamentin, neuvoston ja komission välillä siitä, miten me prioriteetteista päättäisimme ensi kaudelle omassa työssämme. Näin huomioitaisiin toisaalta komission aloitteenteko-oikeus ja otettaisiin myös lainsäätäjät mukaan tähän konkreettiseen suunnitteluun, kun ajatellaan seuraavan vuoden painopistealueita. Tällä tavoin voitaisiin paremmin suunnitella keskustelujen aikataulu ja hyväksynnän aikataulu. Näin pystyttäisiin paremmin koordinoimaan lainsäätäjän molemman käden työtä. Näin saataisiin paremmat tulokset, erityisesti niillä aloilla, joilla sitä kaivataan. Jos minun on annettava esimerkki ohjelmointiprioriteetista tälle vuodelle, niin tämä olisi ilman muuta taloushallintopaketti, josta varmasti helposti voidaan sopia tällä tavoin käy selväksi, että tämä suunnittelu on tärkeä varmasti neuvoston ja parlamentin kanssa päästä näihin tuloksiin tämän vuoden kulossa. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäseneltä siitä, että hän on aina valmis keskustelemaan kanssamme. Kiitämme teitä oikein paljon ja olemme nyt käsitelleet tämän kohdan esityslistalta. Meillä on vielä yksi kohta käsiteltävänä. Jos teidän täytyy lähteä, niin <laughs> lähtekää, mutta totta kai saatte myös jäädä tänne, jos haluatte. Merci. Allora noi abbiamo ancora un altro punto. Meillä on siis vielä yksi asia esityslistalla, mutta näyttää siltä, että täällä ei ole riittävästi porukkaa paikalla. Näin ollen ehdotan, että minä nyt hieman esittelen tätä asiaa, ehdotan jonkinlaista ratkaisua mutta sitten vasta seuraavassa kokouksessa äänestäisimme tästä asiasta. Kyse on työjärjestyksen 128 artiklan tulkinnasta. Puheenjohtaja Leene on pyytänyt antamaan ehdotuksen tulkinnasta, mitä tulee työjärjestyksen 128 artiklan ja, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan tulkintaan. Joskus on vastattava tiettyjen artiklojen tulkintaa koskeviin kysymyksiin myöskin oikeudelliselle, oikeudellisten asioiden valiokunnalla. Kyse on siitä, että Euroopan parlamentti voi esit- viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. 128 artiklan yksi kohdassa sanotaan, että varmistakseen perussopimusten ja etenkin parlamentin oikeuksia koskevien määräysten täyden noudattamisen parlamentti seuraa unionin lainsäädäntöä ja täytäntöönpanomenettelyjä ne määräajat huomioon ottaen, jotka perussopimuksessa ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä asetetaan unionin tuomielinten sekä luonnollisten ja oikeushenkilöiden kanteille. Näin ollen asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen lainsäädännön äh, noudattamiseen liittyvissä asioissa. 218 artiklan 11 kohdassa sanotaan että jäsenvaltio, Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio voi hankkia unionin tuomioistunnon lausunnon siitä, onko suunniteltu sopimus sopusoinnussa perussopimusten kanssa. Jos unionin tuomioistuimen lausunto on kielteinen, suunniteltu sopimus ei voi tulla voimaan, ellei sitä ole muutettu tai perussopimuksia tarkistettu. Eli sopimuksessa puhutaan siitä, että jäsenvaltio, parlamentin neuvosto tai komissio voivat pyytää tuomioistuimen lausuntoa, jos on kyse jostain suunnitellusta sopimuksesta. Ja eli siitä, että onko tämä suunniteltu sopimus sopusoinnussa perussopimusten kanssa. Tavallaan tämä on yksinkertainen asia, mutta tähän liittyy myöskin työjärjestyksen artikla 90 ja sen kohdassa 7 sanotaan, että ennen äänestystä asiasta vastaava valiokunta äänestää asiasta ennen kuin tehdään kansainvälinen sopimus. Ja jos kansainvälisen sopimuksen sopusointua perussopimusten kanssa epäillään, niin silloin asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämäkin siis liittyy tähän. Tällä on tiettyjä seurauksia. Eli no, perussopimus, joka on primäärilainsäädäntöä, niin siinä puhutaan mahdollisuudesta viitata kansainvälisiin sopimuksiin. Eli se on siis johdonmukainen 90 artiklan kanssa, eikä 128 artiklan kanssa, mitä työjärjestykseen tulee. Joten työjärjestyksessä 128 artiklassa ei puhuta näistä sopimusta, vaan niistä puhutaan artiklassa 90. Joten tavallaan sitten 128 artikla puhuu ainoastaan mahdollisuudesta viedä asia tuomioistuimeen, jos kyse on lainsäädännöllisistä asiakirjoista, eli säädöksistä. Jos nyt ajatellaan säädösvallan nojalla annettuja säädösehdotuksia ja muita, muita säädösehdotuksia, nehän voivat siis olla ristiriidassa perussopimusten kanssa ja asia voidaan varmistaa unionin tuomioistuimelta. Näissä myös puhutaan siitä, että tuomioistuin valvoo myöskin kansainvälisten sopimusten yhteensopivuutta perussopimusten kanssa. Eli tämän periaatteen täytäntöönpano pitäisi myös ottaa osaksi työjärjestystä selvästi. Toisin sanoen, kun puhutaan 90 artiklasta, eli näistä sopimuksista. Ja sit taas, sitten taas toisaalta, jos puhutaan säädösvallan nojalla annetuista säädösehdotuksista tai muista säädöksistä, niin silloin on loogista viitata artiklan 128. Eli parlamentti voi pyytää lainsäädännöllisissä asioissa tuomioistuimen mielipidettä. No, tämähän kuulostaa hyvin loogiselta, jos kyse on säädösvallan nojalla annetuista säädösehdotuksista ja muista säädöksistä. Yleensä puhutaan latinankielisillä termeillä esimerkiksi yliopistomaailmassa näiden tulkinnoista. Eli se, että 128 artiklassa puhutaan vain säädöksistä, niin tavallaan sen soveltamisalaa pitäisi siis laajentaa että voitaisiin huomioida myös muut kuin lainsäädännölliset asiat. Mielestäni tämän artiklan soveltamisala voitaisiin, tai tätä artiklaa voitaisiin hyvin helposti laajentaa. Ja minulla on ehdotus, emme nyt voi siitä tänään äänestää kanssanne, mutta voitaisiin ajatella tällaista tulkintaa artikla 90 kohta 6, siis kohta 7, anteeksi. Siinä sanotaan, että on erityinen menettely, mitä tulee parlamentin päätöksiin. 218 artiklan 11 kohdan mukaisesti siitä, miten sopi, kansainväliset sopimukset ovat sopusoinnussa perussopimusten kanssa. 128 artiklassa taas on yleinen sääntö, jossa puolustetaan parlamentin vapauksia ja erioikeuksia viedä asia unionin tuomioistuimeen, mutta siinä ei selvästi määritellä tiettyä menettelyä, mutta näitä kuitenkin täytyy samalla tavalla soveltaa. Ensinnäkin sopimukset, joita ei 128 artiklassa mainita, niistä puhutaan siis 90 artiklassa. Ne säädökset tai asiakirjat, jotka eivät ole katettuna 128 artiklassa, niin niihin muihinkin siis muihinkin asiakirjoihin, joihin ei 128 artiklassa viitata, täytyisi kuitenkin noudattaa samanlaista menettelyä. Ja nyt annan puheenvuoron Daffille. Puheenjohtaja, kyllä voin täysin yhtyä teidän tulkintanne nykytilanteesta. Voin yhtyä siihen. Ja itse asiassa minä olen esittänyt, että parlamentin puhemies lähettäisi Marokon kalastussopimuksen tuomioistuimen tutkittavaksi. Se on mielestäni kansainvälisen oikeuden vastainen ja nyt on olemassa tyhjiö lainsäädännössä ja nyt ei ole tietoa siitä, minkälaisia pitäisi seuraavien puhemiehen askelten olla ja siksi tarvitsisimme todellakin lisää selkeyttä tähän toimintatapaan vanhan 90 säännön mukaisesti. Tarvitaanko tässä on todellakin päätösvaltainen valiokuntakokous, jotta te voitte tämän kirjeen kirjoittaa. Tämä on aika hankalan kuuloista. Ettekö voisi vain kirjoittaa tätä kirjettä puhemiehelle? Ensinnäkin suuret kiitokset puheenjohtaja ensinnäkin siitä, että tämä asia tuli tänään esityslistalla. Minähän pyysinkin sitä, mutta sitäkin suuremmalla syyllä. Toisekseen kiitän tästä täsmällisestä kysymyksen selvittämisestä ja teidän esityksestänne tämä kysymys tuli esille siitä, että oltiin vähän, oli, oli vähän erilaisia käsityksiä minun ryhmäni esityksestä. Siksi onkin hyvä ja mielekästä, että me täällä valiokunnassa sitten esitetään asialle tulkinta ja voin vain sanoa, että teidän esittelemänne ja ehdottamanne vastaus saa minun tukeni. Minusta on ehdottoman tärkeää tulkita työjärjestyksen säännöt korkeamman oikeuskäsityksen tarkoittamalla tavalla ja tähän sopimuskomennot velvoittaa. Siksi kaikki lienevät samaa mieltä siitä, mutta siitä huolimatta halusin tämän esityslistan tänään, koska minä epäilin, että tulee, onko tämä tulkinta selkeä. Halusinkin viedä tätä asiaa eteenpäin. Minusta olisi aika onnetonta, jos, jos me emme nyt pystyisi saattamaan meidän selkeää vastaustamme muille valiokunnille, mutta teen sen te voin, että arvioida, mikä on se adekvaatein menettely tämän vastauksen suhteen. point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Päätösvaltaisuus. Milloin valiokunta on päätösvaltainen? Tietääkö kukaan, mikä sääntö on? Montako edustajaa valitaan? Come sempre accade, per la verità, ho sbagliato io. Kuten usein käy, niin minä itse asiassa erehdyin. Jos kukaan ei pyydä tarkistamaan, niin silloin sitä ei tehdä. Minun täytyy sanoa, että ensin <laughs> kylläkin tässä erehdyin, mutta kukaan ei esittänyt asiasta mitään huomiota. Muuttaako se asioita, jos nyt kaikesta huolimatta päätämme vasta seuraavassa kokouksessa tästä asiasta? ensi viikolla 22. päivä meillä on ylimääräinen kokous ja silloin voimme virallisesti vastata tähän. Wäre das zeitlich noch ausreichend. Riittänee. No, nyt jos me jos te sitten lähettäisitte tämän tyyppisen kirjeen, niin mahdollisesti vielä etukäteen, voisitte vielä neuvotella EPPn koordinaattorin kanssa asiasta. En oikein pysty kuvittelemaan, että joku valiokunnan jäsen tavallaan aset, nimittäin päätösvaltaisuus merkitsi sitä, että me voimme tehdä päätöksen niin kauan, kuin, kun, kunnes joku epäilee sitä, etteikö päätösvaltaisuus toteis, toteutuisi. Eihän tätä ole missään vaiheessa epäilty minun mielestäni, mutta kukaan ei ole muodollisesti esittänyt tällaista pyyntöä, että epätasvaltaisuus todettaisiin, mutta, tämähän, mutta teidän kysymyksenne vastaukseen kyllä sen pitäisi riittää, kun me teemme sen seuraavassa kokouksessamme. Siamo il e deve essere 22.3. kirje on sitten olemassa ja täysistunnossa sitten 25. päivä. Minä haluaisin puoltaa tätä ehdotusta, että päätös tehdään 22. päivä, sillä eihän siinä ole kuin muutama päivä aikaa. On totta, että ehkä italialaisittain voitaisiin jättää miettimättä sitä, onko tässä päätösvaltaisuutta vai ei, mutta tietysti tähän on olemassa myös saksalainen tulkintatapa. Eli tällä hetkellä on, täältä puuttuu useampi poliittinen ryhmä, eikä tämä nyt ole niin kamalan kiireellinen asia tai niin tärkeä. Kyllä se voi ihan hyvin jäädä odottamaan ensi viikkoon. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin nyt vuorostani sanoa, että olisi varmasti järkevää odottaa muutama päivä. Ei tämä nyt niin kiireellistä ole. Ja olisi varsinkin hyödyllistä, että saisimme ehdotuksen ne kirjallisesti, tuon ehdotuksen, jonka selvästi ja suullisesti eh, teitte, mutta suullisesti vain olemme sen kuulleet, joten olisi ehkä hyvä odottaa muutama päivä ja sitten päätämme asiasta ensi kerralla. Bene. Allora. No hyvä. Eli 22. päivä puhumme tästä asiasta uudelleen. Kaikilla meillä on aina <laughs> opet- opeteltavaa ja vien sihteeristöön tämän ehdotuksen. Ja työjärjestyksessä täytyy, tätä työjärjestyksen mukaan täytyy todellakin varmistaa tämä, tai siellä lukee järjestyksestä säädetään siitä, miten täytyy, <laughs> miten täytyy tarkistaa, onko valiokunta päätösvaltainen. Myös 7. huhtikuuta on pyydetty järjestämään ylimääräinen valiokunnan kokous. Ja näin myös tehdään. Ilmeisesti muuta päätettävää ei ole. 18-19 huhtikuuta on tavall- ihan sääntömääräinen kokous. Ja nyt kiitän teitä Mä sanon näkemiin.